Ja, wir, wir freuen uns, den Berichterstatter. No niin. Afkon esittelijä Verhofstadt on nyt joukossamme. Meidän esittelijämme on Petri Sarvamaa, kollega Verhofstadt. Talousarviovalvontavaliokunnalla on tiettyjä ongelmia Lissabonin sopimuksen kanssa, varsinkin mitä tulee tällaisiin porsaanreikiin esimerkiksi verotusoikeudesta. Me näemme, että Lissabonin sopimuksessa on ristiriitaista, koska siinä ensimmäisessä versiossa alkuperäisessä sopimuksessa neuvosto antaa suosituksen vastuuvapaudesta ja nyt se on komissio. Eli aikaisemmin kaikki oli budjet, kaikki budjetti oli komission budjetissa aikaisemmin. Eli tämä vastuuvapauden säännöt eivät ole kehittyneet sen myötä, kuin unioni on kehittynyt, ja me olemme käyneet hyvin pitkän keskustelun ja kädenväännön neuvoston kanssa ja siitä, että neuvoston mielestä me annamme vastuuvapauden vain komissiolle eikä muille toimielimille. Neuvosto ei esimerkiksi hyväksy sitä, että parlamentti antaisi vastuuvapauden neuvostolle ja meillä on monivuotinen riita tästä ja monta kertaa me emme ole sitä myöntäneet. Joten tämä asia pitäisi nyt hoitaa ja muuttaa perustamissopimusta niin, että se vastaa Euroopan unionia tänä päivänä. Ja se auttaisi meitä eroon tällaisesta vuosikymmenen kädenväännöstä. Toinen asia liittyy tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämiseen. Se on jäsenvaltioiden oikeus. Kysymys on se, mikä rooli parlamentilla on. Nyt meillä on oikeus vain kuulla näitä ehdokkaita. Ja tässä meidän pitäisi saada lävitse se, että parlamentti, jos se, se ei hyväksy jotakin ehdotettua jäsentä, niin silloin neuvosto sen kun, sitä kunnioittaa ja, ja ehdotus vedetään takaisin haluaisin sanoa, että me olemme iloisia siitä, että voimme keskustella näistä asioista kanssanne, enkä nyt sen enempää itse käytä tässä aikaa. Haluaako esittelijä ensin puheenvuoron ennen kuin annan puheenvuoron Verhofstadille? Petri. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Toden tottakin, kyllä. Nämä kolme mainitsemaanne seikkaa takaa ovat sellaisia, jotka ovat todella lähellä sydäntäni ja ovat tarpeellisia, välttämättömiä tälle prosessille tulevina vuosina, ja ne ovat seuraavat. Se, että vastuuvapaudelle annetaan sitova rooli. Siis tosielämässähän sillä ei ole muuten mitään merkitystä, jollei se ole sitova. Tämä on siis yksi asia. Ja koko tässä koko kuvassa, minä tiedän, että tekin pidätte tärkeänä avoimuutta ja tätä tiukkaa, jopa federalistista rakennetta unionissa. Emmekä me koskaan pääse puusta pitkään, jos me jatkamme tällä vanhalla tiellä. Meidän täytyy saada aikaan kokonainen talo, niin sanotusti, ja tästä talosta ei tule kokonaista, jos, tilintarkast- äh, jos vastuuvapaus ei ole sitova. Kansalaiset eivät hyväksy sellaista. Olemme jo nähneet, että tiettyjä ongelmia on ilmennyt. Mitä vastuuvapauteen tulee, niin meidän täytyy löytää ratkaisu myös neuvoston vastuuvapausongelmiin nehän ovat jatkuneet jo vuosia. Jos joku välittää tar- tarkastella tätä tilannetta ulkopuolelta tai vaivautuu tarkastelemaan sitä, niin se ei kyllä pidä vettä, ainakaan veronmaksajien silmissä. Jos kohta <clears throat> tämä tämänhetkinen tilanne ei ole perussopimuksen vastainen, niin ei se kyllä millään muuta tyydyttäväkään ole. Tilintarkastustuomioistuin meillä on erittäin tärkeä rooli tässä korttitalossa, koska on puhuttu siitä, että tilintarkastustuomioistuimen roolia mahdollisesti heikennettäisiin. Se olisi katastrofi. Tämä on tämä kolmas äärimmäisen tärkeä asia minun mielestäni. Jos tilintarkastustuomioistuin istuinta tai istuin asetettaisiin samalle tasolle kuin virastot, niin se olisi murha koko tässä prosessissa, koska silloin emme välttämättä enää saisi mitään tietoa tilintarkastustuomioistuimelta. Joten tilintarkastustuomioistuimen asemaa, statusta ei tule muuttaa. Ja lopuksi en nyt aio käydä tässä läpi koko luetteloa, koska se on loputon luettelo. Mutta lopuksi haluaisin ottaa esiin nimitysasiat. Eli tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimitysasiat, kuten puheenjohtakin äsken tähän asiaan viittasi. Jokin aika sitten oli kroatialainen, kroatialaiseen ehdokkaaseen liittyvä juttu joka ei ollut hyvä unionille. Tämä valiokunta ei hyväksynyt ehdokasta, mutta neuvosto viis veisasi. Neuvosto viis veisasi siitä, mitä budjetinvalvontavaliokunta sanoi. Eli tämä oli taas yksi esimerkki koko järjestelmän uskottavuudesta – Nämä ovat ne avainelementit tämän valiokunnan silmissä ainakin. Näistä täytyy keskustella tänään. Kiitos. Thank you very much. What we need is support. Uh, first of all, thank you very much for... Aivan aluksi paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta käydä keskustelua kanssanne, kontvaliokunnan kanssa näistä kysymyksistä. Ja ehkäpä voisin antaa teille jonkinlaisen yleiskatsauksen siitä tavasta, jolla me rakennamme tätä mietintöä. Kaiken kaikkiaan pyrimme saattamaan tämän työn päätökseen ennen vuoden loppua, sehän oli ajatuksena. Minä olen vastuussa vain tässä toisessa mietinnössä, eli äh, perussopimuksia pidemmälle menevässä mietinnössä. Siitä tässä toisessa mietinnössä on siis kyse. Ja voisin nyt heti aluksi sanoa, että olen hyvin paljon samoilla linjoilla niiden kahden seikan kanssa, joita teidän valiokuntanne kirjeessänne minulle toi esiin vastuuvapauden myöntämisprosessiin liittyen, eli siitä, että nykyinen menettely voitaisiin integroida mukaan tähän niin kutsutun uuteen sopimukseen, ja sitten toisekseen siinä, että meidän pitäisi pohtia tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusta ja ei vain sitä, mutta myöskin komissiota. Molemmissa tapauksissa menettelyt periytyvät 50-luvulta sanoakseni, eli jokainen maa voi nimetä ja valita ehdokkaansa ja me kaikki olemme tietoisia siitä, että emme voi jatkaa loputtomasti tällä tavoin kun uusia jäsenmaita tulee, meillä on joka kerta uusi komission jäsen ja uusi tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Uusi tilintarkastustuomioistuimen jäsen ei ole niinkään ongelmallinen, mutta entäpä uusi komission jäsen? Minkä salkun me löydämme nyt, jos vaikka huomenna meillä on 29. tai 30. komission jäsen tulossa? Tämä ei enää tule toimimaan ja me olemme vuosia pyrkineet tämän ongelman ratkaisemaan Ähm, Lissabonin sopimus tässä epäonnistui itse asiassa, jos me tarkastelemme nykymenettelyä. Mietinnössä me pyrimme toimimaan niin, että emme avointa perussopimuksen uudistusta pyri toteuttamaan, kuten aikaisemmin tehtiin, kun puhuttiin perustuslaista ja kaikki oli auki. Me pyrimme nyt ratkomaan vain hyvin rajattuja ongelmia. Rajattu on ehkä aliarvioiva sana, mutta meillä on tietyt ongelmat, joihin haluamme puuttua. Ensinnäkin Euroopan unionin toimielimillinen puitteisto, tämän lisäksi brittikysymys, mitä tehdä sen suhteen, kuinka monta opt-outtia Euroopan unionissa voi saada ja olla yhä unionin jäsen. Tämä on avainkysymys. Uskoakseni nyt on myöskin oikea aika keskustella niistä ongelmista, joita Euroopan unionissa on eri unionityyppien suhteen. Jos tarkastellaan me Euroopan unionia, meillä ei ole vain yhtä unionia, meillä on Euroopan unioni, euroryhmä, äh, Schengen, ähm, ainakin 10 tai 11 erilaista piiriä unionia. Ja tämän lisäksi meillä on optautteja, erilaisia korvamerkintöjä, erilaisia poikkeuksia myöskin talousarviossa. Ja kysymys on nyt siitä, että pyrimme löytämään aikataulun, jonka puitteissa voisimme selvittää tätä koko äm, tilannetta ja ehkä meillä voisi olla täysjäsenen ja osajäsenen mahdollisuus Euroopan unionissa jo, ähm, kun Polhani Henri Spaak tekivät Euroopan unionin äh, perustuslain parissa aikoinaan töitä. Tämä ajatus oli 50-luvulla vuonna 1954, 1953 käsittelyssä. Siis ajatus, että meillä olisi täysjäsenyys ja sitten osittainen jäsenyys. Se tuolloin esitettiin jo, ja ehkä olisi nyt tarpeen palata tähän ajatukseen, jotta voisimme ratkaista tämän kasvavan monimutkaisuuden Euroopan unionin sisällä. Olemme huomanneet, että edellisen monivuotoisen rahoitus kehyksen myötä joutuimme kasvattamaan yhä talousarvion korvamerkintöjä tulevalle seitsemälle vuodelle. Tämä on siis ensimmäinen kysymys. Ja sitten toinen asia, jonka mietintö pyrkii ratkaisemaan, on taloushallinto. Kysymys luonnollisesti euroalueen sisällä, siis taloushallinto. Ja kuinka voisimme ottaa kaikki perussopimuksen ulkopuolella äm, tehdyt äh, Ähm, sopimukset, äh, vakausmekanismin ja muut sopimukset mukaan ja äh, kuinka voisimme ottaa energiaunionin toimintaan, kun perussopimus ei sellaista ähm, salli. Se on mainittu yhä perussopimuksessa kansallisen toimivallan alalla esimerkiksi. Ja kuinka me voisimme ratkaista tämän taloushallintokysymyksen euroalueen sisällä. Tämähän on tämä toinen osanen mietinnöstä siis. Nyt menen neljänteen osaan, kun teidän kysymyksenne ovat tässä kolmannessa osassa mietintöä. Euroopan unionin geopoliittinen rooli, ulkopolitiikka, ja puolustusyhteisö. Eikö nyt olisi aika avata keskustelu myöskin näihin kysymyksiin liittyen, puolustusunioniin liittyen, puolustusyhteisöön liittyen? Me havaitsemme myöskin, että jos eurobarometria seurataan, jos Euroopan unionissa on yksi politiikan ala, eh, jota Euroopan unionin kansalaiset toivovat, eh, Euroopan unionin harjoittavan. Kyseessä on puolustuspolitiikka. 67 prosenttia kansalaisista eh, toivoo eurooppalaista puolustuspolitiikkaa. Ja kuten sanoin, tämä kolmas osa tulee olemaan, anteeksi neljäsosa tulee olemaan kolmas osa mietinnössä. Kyseessä on, eh, ovat demokratia ja vastuullisuus. Keskustelemme jälleen kerran tässä komission roolista. Ja me tulemme tekemään ehdotuksia jotta voisimme syvällisesti muuttaa neuvoston roolia niin, että siitä tulisi toinen lakia säätävä kamari. Me emme todellakaan halua kolmannen kamarin suuntaan edetä. Eräät ihmiset sanovat, että kyllä me tarvitsemme ehdottomasti jonkinlaisen foorumin, jossa Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat yhdessä kanssa velvollisia tietystä politiikasta. No, minä en ole kyllä tätä mieltä. Meidän pitäisi olla ei pitäisi olla ainut ylikansallinen ö, organisaatio, jossa olisi kolme lakia säätävää elintä. Tämähän on se aivan pähkähullua. Me tulemme keskustelemaan koko talousarvio ja resurssikysymyksistä myöskin. Uskon, että parlamentti on vastuussa yhdessä uuden neuvoston, unionin resursseja kestävän neuvoston kanssa asiasta. Mehän olimme ainut parlamentti maailmassa, joka ei pysty sanomaan sanaakaan tuloihin liittyen, niin meillä on nyt Maria Montin korkean tason työryhmä, joka käsittelee omien varojen kysymystä. Ja toivottavasti kolmen toimielimen välillä saamme sopimuksen aikaan. Kuten tiedätte, meillä on kolme komission, kolme parlamentin, kolme neuvoston edustajaa neuvotteluissa. Ja Montin johdolla me pyrimme luomaan yhden johdonmukaisen ehdotuksen tulevina kuukausina. Ja täytyy sanoa sitten myöskin puheenjohtajakokoukseen liittyen, että sieltä pyydettiin demokratian ja vastuullisuuden suhteen puhumaan myöskin tästä toimipaikkakysymyksestä ja siitä, kuinka ratkaisemme toimipaikkakysymyksen tulevaisuudessa. Se on ehkä kaikkein hankalin tai arkaluontoisin kysymys, ei kaikkein tärkein, mutta kaikkein hankalin joka on käsittelyssä. Ja tässä yhteydessä, kun puhumme demokratiasta ja vastuullisuudesta, pyrin ratkaisemaan myöskin nämä kaksi kysymystä, jotka edustaja Gressle on tehnyt, että voisimme tämän tiedonvaihtomenettelyn muodollistaa ja voisimme tarkastella sitä, onko tämä tarpeen, ei vain tilintarkastustuomioistuin, mutta myöskin komission osalta. Ja tämä sama logiikka mielestäni tilintarkastustuomioistuin todellakin koskettaa, sillä sehän ei ole sellainen elin, joka edustaisi jäsenmaita. Sehän on riippumaton tuomioistuin, joka on vastuussa unionin talousarvion toimeenpanosta ja menoista. Tässä olivat siis minun kaksi vastaustani teidän kysymyksiinne ja olen aina teidän käytettävissänne. Tämä mietintöluonnos on teille saatavilla. Olen valmis keskustelemaan tästä toisesta osasta valiokuntanne kanssa, jotta voisitte nähdä, millä tavalla olemme sen muotoilleet ja kuinka tulemme tämän täysistuntoon viemään. Kiitoksia. Dank, das ist ja ein interessant... Kiitos. Tämä oli todella mielenkiintoinen missio, mikä teillä on. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, mutta ne ovat myös suuria kysymyksiä. Me haluamme kuitenkin käsitellä vastuuvapautta ja tilintarkastustuomioistuinta Eli meidän työllemme ja myös uskottavuudelle kansalaisten suuntaan olisi tärkeää se, miten intensiivisesti voimme ja kykenemme valvomaan kaikkia EU-budjetteja. Minusta se olisi uskottavuuden kannalta erittäin tärkeää. Minulla on tällainen puheenvuoropyyntö ja Ajala Sender ensin, olkaa hyvä. Gracias, presidenta, y gracias al señor Verhofstadt. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja kiitoksia Ferovstatille. Kiitoksia, että haluatte parantaa perussopimusten rakennetta. Ja minä olen aina tukenut teitä, koska mehän olemme yhdessä käyneet läpi näitä ongelmia, joita perustus, perussopimuksista on koitunut. Ja tämä on oikein hyvä hetki keskustella ja Ferostat on oikea henkilö keskustelukumppaniksemme, koska hän uskoo niin vakaasti ja lujasti Eurooppaan. Haluaisin minäkin todeta olevani sama, samoilla kannoilla siitä, mitä, mitä vastuuvapaudesta on sanottu. Ja olen yhtä mieltä siitä, mitä täällä puhuttiin omista varoista. Olisi hyvä ajatus, jos tarkastelisimme sitä, kuinka komission kautta, komissiollahan on tämä mandaatti, kuinka voisimme valvoa yhteistä, talo, yhteistä talousarviota jäsenvaltioiden kanssa ja erityisesti viittaa niihin politiikkoihin, joita hallinnoidaan yhteisrahoituksen keinoin. Se on erittäin tärkeä osa toimintaamme ja se vaikuttaa myös kuntiin, alueisiin, yrityksiin. Nimenomaan komissio on tässä kaikkein tärkein puheenvuorokumppanimme, mutta joskus on vaikeaa saada komissio ottamaan valvontaroolinsa vakavasti. Tilintarkastustuomioistuimesta sen verran, että parlamentti kyllä toteuttaa valvontaa, mutta kyllä meillä täytyy olla kunnon suhteet tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Joskus nämä suhteet eivät ole olleet kauhean terve, terveet niin sanotusti. Tilintarkastustuomioistuin on nyt käymässä uudistusprosessia ja vuoropuhelumme on siltä osin ollut ihan myönteistäkin, mutta kun puhutaan, vuotui, kun puhutaan siitä, että meillä on monivuotinen budjetti ja toisaalta tar- kertomukset laaditaan vuosittain, niin se kyllä aiheuttaa kitkaa. Se, että budjetti on loppujen lopuksi monivuotinen, niin aiheuttaa ongelmia tässä yhteydessä. Te olette puhuneet myös hallinnoinnista, niistä ongelmista, joita investointipankin kanssa on ollut. Kun ajatellaan tätä Junckerin investointisuunnitelmaa, niin sehän on myönteinen asia. Mutta samalla tavalla kuin tilintarkastustuomioistuimen kanssa, niin investointipankin kanssa on sama juttu, eli että me, meillä ei ole keinoja valvoa tilannetta riittävän hyvin Uskon, että voisimme kyllä saada parempiakin tuloksia. Mielestäni meidän tulisi toteuttaa tarkastuksia asianmukaisella tavalla, mutta nyt puhuta, koska nythän puhutaan pankista, Euroopan investointipankista, joka voisi myötävaikuttaa EUn toimiin. No, joka tapauksessa meidän täytyy vielä tehdä työtä. Sitten on tietysti OLAF, siinäkin yksi eh, organisaatio, jonka kanssa suhteemme ovat vähän niin ja näin, toisaalta hyvät, toisaalta huonot. Sitten on tämä EPPO, ähm, eurooppalainen yleisen syyttäjän virasto. Me tarvitsemme äh, sellaisen oikeudellisen puitteiston, jonka myötä voimme pitää huolen siitä, että tutkinnat toteutetaan asianmukaisella tavalla että, ja että tutkijoiden työtä työ, turvataan. No niin, uskon, että tässä on kuitenkin mahdollisuuksia viedä asioita eteenpäin. Sitten kollegi Pirinski pitää. Seuraavaksi sitten puhelistalla kollega Pirinski, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. On hienoa, että voimme käydä tämän keskustelun täällä tänä aamuna Verhofstadtin kanssa. Edustaja Verhofstadt, minulle jäi hieman sellainen tunne, että luvussa yksi on tietynlaista eroavaisuutta teidän ajattelussanne ja puheenvuorossanne. Eli tässä siirrytään yhä eriytetyimpiin muotoihin ja etsitään yhä enemmän kaikenlaisia järjestelyitä, joiden kautta tavallaan yritetään saada yksi koko sopimaan kaikille ja jos se ei sovi, niin ikävä juttu niille, jotka eivät siihen kokoon sovi. Minusta tämä, mitä nyt äh, tehdään, tässä, täällä pitäisi olla jonkin näköinen äh, suunta ja sen pitäisi olla läheisempi, tiiviimpi unioni. Ja kysymys kuuluu, kuinka me hoidamme tämän suurimman ongelman, nimittäin se, että kehityksen taso, yhteiskuntien toiminta eriytyvät koko ajan enemmän ja enemmän. Eikö meidän pitäisi olla todella huolissamme, kun me huolehtimme eh, unionin muodosta niin, että meidän täytyisi huolehtia siitä, että se huomioisi tämän ero, nämä eroavaisuudet. Ja onko selvää myös, kuka tekee ja mitä, ja meidän tulisi myös kaataa vallalla oleva protektionismi. Vaarana on se, että, että eroavaisuudet kasvavat. Ja millä tavalla ne sitten taas tuodaan yhteen ilman, että puututaan perustaan. Äh, Vielen Dank. Ich habe mich selbst auch noch. Ähm Kiitos. Minä olen myös puhujalistalla. Me tarvitsisimme teiltä hieman ajatuksia. Yhtäältä meidän täytyy tietää aikataulusta sen vuoksi, että me haluamme laatia lausunnon. Ja neuvoisitteko te meitä, koska me näemme tehdään työn, tämähän on oikeastaan Euroopan unionin konehuone, jossa todellisuus on totta. Me näemme Eh, hyvin paljon institutionaalisia toimia ja me näemme hyvin paljon eh, parannustarvetta. Joten eh, neuvoisitteko tätä me laatisimme koko luettelon vai olisikin parempi, että keskitymme vain näihin kahteen tärkeimpään asiaan? Ja Ajala Sender oli ihan oikeassa omien varojen kohdalla. Ja ty, tilintarkastustuomioistuimen äh, tarkastuslausuma, sehän on perustamissopimuksessa. Ja puolet meidän työstämme liittyy nimenomaan tähän perustamissopimuksen kohtaan ja siinä olisi paljon parantamisen tarvetta, mutta kuitenkin minusta pää äh, keskittyminen meillä voisi olla äh, vastuuvapauteen toisten muiden toimielinten kohdalla. Ja sitten luonnollisesti tämä tilintarkastus tuomioistuin juttu, joka on minusta, minusta on itse asiassa kiusallista, kun parlamentilla ei ole edes tällaisia perusoikeuksia. Joten minkälaisen neuvon antaisitte tästä? Eli sanotteko te, neuvotteko te meitä, että meidän pitäisi keskittyä johonkin tiettyyn asiaan ja silloin meillä olisi edes jonkinnäköinen mahdollisuus? Minun ehdotukseni on sellainen, että mielestäni olisi mielenkiintoista kuulla komission kanta lokakuun aikoihin. Se olisi hyvä hetki, sillä tuolloin olemme mietinnön laatumisen loppu suoralla. Ja toinen ehdotukseni on se, että äh, tässä lausunnossahan on kaksi osaa, nimenomainen osa, joka käsittelee kolmea kysymystä, joista juuri puhuimme, ja joka mielestäni on sellainen, että nämä kysymykset ovat selkeitä ja täsmällisiä. Eivät, niihin ei ole helppo vastata, mutta ne on helppo muotoilla. Sitten toinen asia, joka minua kiinnostaa, on se, mikä teidän valiokuntanne kanta on tähän talousarvion valvontaprosessiin sen menettelyn puitteissa, jonka me tulemme määrittelemään tässä mietinnössä. Se ei ole nykyisen kaltainen menettely, sillä toivottavasti parlamentti, tai näin tulemme sen mietinnössä muotoilemaan, parlamentti voisi olla vastuussa monivuotuisen talousarviomenettelyn hoitamisesta viiden tai seitsemän vuoden osalta. Tämäkin on yksi avoimista kysymyksistä. Ja se, mikä minua kiinnostaa, on se, että kun me tulemme kuvailemaan että puitteistoa käsittelemään omia varoja ja parlamenttia, joka edustaa kansaa, ja tätä toista kamaria neuvostoa, joka edustaa jäsenmaita, kuinka me tällaisessa kaaviossa talousarviovalvonnan toteuttaisimme. Tämä kiinnostaa minua myöskin, sillä mietinnön kolmannessa osassa haluaisin palata joihinkin näistä kysymyksistä ei riitä vain todeta, että neuvostosta tulee jonkinlainen toinen kamari ja sen pitää rajata toimintaansa ja parlamentilla täytyy olla täysi budjettivalta ja mahdollisuus kontrolloida menoja. Olisi mielenkiintoista myöskin tässä mietinnössä kuvailla se, kuinka talousarvion valvonta tässä uudessa tilanteessa toimisi. <clears throat> Minä sanoisin, että meillä voisi olla kaksi osaa erityinen osa, jossa käsitellään näitä konkreettisia kysymyksiä, joista puhuimme tänään. Ja sitten toinen, jossa käsittelisimme näitä kirjeenne kysymyksiä paljon syvällisemmin. Ehkä meillä olisi klassinen federalistinen lähestymistapa. Englantilaisten vaatimuksesta mitä federalistinen sana joudumme käyttämään ja nyt me kaikissa mahdollisissa yhteyksissä sitä käytämme, mutta tämähän ei enää riitä. Eli kuinka tämä talousarviovalvonta parhaimmalla mahdollisella tavalla tässä uudessa mallissa voisi toimia. Ja tässä mietinnön toisessa osassa palaan myöskin siis teidän valiokuntanne kantaan. Edustaja Pyrinskin ja edustaja Aila Senderin kysymykset, entä ne? Naturellement, les, les questions sont beaucoup plus larges. Vous avez parlé de l'OLAF. Vous... Te puhuitte Olafista ja te puhuitte Euroopan investointipankista ja toivoisin, että teidän lausunnossanne tulisivat nämäkin asiat esiin, jotta voisin tietää, missä määrin minun pitäisi niitä tässä mietinnön kolmannessa osassa käsitellä. Tähän kehityskulkuun liittyen uskoakseni nimenomaisesti tämä vaihteleva geomat, geometria vaihtelevat mallit Euroopan unionissa ovat nimenomaisesti ongelma tällä hetkellä. Täällähän poimitaan rusinat pullassa tällä hetkellä. Voidaan todeta, että osallistumme johonkin politiikkaan, mutta emme johonkin muuhun. Tämä mielestäni on vakavaa ja tekee vaikeammaksi eurooppalaisen integraatioprosessin ja Toisekseen taloushallinnon alalla mielestäni meidän pitää saada valtava loikka eteenpäin aikaan. Olemme todellakin huomanneet, että vakaussopimus ei riitä eikä talous- ja rahaliitto, että me saisimme lähentymään eurooppalaiset taloudet toisiaan. Aivan päinvastoinhan tässä tapahtui. Ja tämä tarkoittaa sitä, että avoin koordinaatiomalli, joka tähän asti on ollut talouspolitiikkamme pohja euroalueella ja myöskin Euroopan unionissa, itse asiassa oli virhe. Ei se ole tuottanut sellaisia tuloksia, joita me toivoimme. Tämä avoin koordinaatiomalli, sehän tarkoittaa, että no sen sijaan, että me säätäisimme lakeja ja pakottaisimme ihmiset toimimaan. Me luomme järjestelmä, jossa on hirveästi englanninkielisiä termejä, best practices, parhaat käytänteet, peer review, vertaisarviointi. Mutta mitä me nyt tarkoittaa? Mielestäni tämä on vain eri asiakirjoja tuottava prosessi, eikä mitään muuta. Ja tällainen avoin koordinaatiomalli, joka vielä on kaikkialla perussopimuksissa mukana ja joka on ollut, no, tietyllä tavalla on onnistunut myöskin, kun puhumme perussopimuksesta, me, emme lähestulkoon puhuneet lainkaan taloushallinnosta. Muutamassa tunnissa tämä vain meni läpi, sanottiin no, vakaussopimus ja niin edespäin, ja tämähän kaikki on jo määritelty. Mutta tuolloin talouskriisi ei ollut vielä puhjennut. Jos meillä olisi ollut tämä valmistelukunta ennen talouskriisiin puhjettua, niin tilos, tilanne on ollut aivan erilainen taloushallinnon suhteen. Meidän pitää muuttaa nyt perustavan luontoista ajattelutapaa ja vakaussopimusta pidemmälle edetä. Minä en pidä tästä hallintosanasta. Öö, minä pitäisin parempana sitä, että meillä olisi taloushallitus. Sitähän me tarvitsemme Euroopan unionissa. Että me voisimme mennä koordinaatiota pidemmälle, eikä vain talousarvion alalla, myöskin työmarkkinakysymyksissä, eläkekysymyksissä, teollisuuspolitiikan alalla, terveydenhoitopolitiikan alalla. Ja kaikki tämä täytyy ottaa mukaan tähän taloushallintopolitiikkaan. Ja lopulta meidän täytyy pohtia myöskin sitä, vaatiiko tämä jonkinlaista valtiovarainministeriötä Euroopan unionissa, jolla olisi kaikki valtiovarainministerin roolit. Se voisi periä veroja, hallinnoida varoja, myöntää lainoja. Sanotaan, että Euroopan unioni ei voi velkaantua, mutta kyllähän meillä on velkaa. Ne ovat nämä kuuluisat rallit, maksamattomat laskut. Se, nehän ovat Euroopan unionin kätketty velka. Me emme maksa kaikkia laskujamme. Tämä on toinen tapa ratkaista ongelmat. Minä olen vakuuttunut siitä, että lähentyminen eri Euroopan unionin talouksien välillä vaatii sitä, että me pystymme ylittämään tietyt esteet ja etenemään ja äh, muuttamaan ajattelutapaamme taloushallinnon alalla. Tämä nykyinen taloushallintomalli kuuluu menneisyyteen ja meillä täytyy keksiä uusi malli, joka tukisi lähentymistä. Lähentyminen kuitenkin, me puhumme lähentymisen kuluista, ne ovat olleet mukana tietyissä parlamentin päätöslauselmissa. Lähentymisillä on se etu, että se ei ole harmonisointia. Harmonisointi ei ole mahdollista monilla aloilla, eikä se ole edes toivottavaakaan kaikilla aloilla. Meillä on vain erilaisia tavoitteita, jotka tekevät lähentymisen mahdolliseksi. Lähentyminen on tietyllä tavalla kuin moottoritie meillä on siellä nopeampien ja hitaampien ajajien kaista ja voimme pyytää, että kaikki ajavat samaa moottoritietä. Sitten siellä voi ajaa enemmänkin oikealla tai vasemmalla, mutta samaan suuntaan pitäisi kuitenkin ajaa. Kaikkien talouksien pitäisi edetä samaan suuntaan ja yhtene lähentyminen on jotakin, joka saadaan aikaan, kun pystymme luopumaan tästä huonosta taloudellishallintomallista, joka on luonut tuhoja viimeisen kymmenen vuoden aikana. Eh, Sambi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin lisätä jotain siihen, mitä me olemme kuulleet. Olen hyvin iloinen siitä, että aloitimme tämän keskustelun perustamissopimusten parantamisesta. Olen erityisen iloinen siitä, että edustaja Verhofstadt mainitsi, mainitsi nämä neljä kohtaa. Ne ovat hyvin tiivisti yhteyksissä keskenään. Me puhumme nyt talousarviosta ja haluaisin ottaa esiin siitä muutaman asian. Ensinnäkin me valmistelemme uutta lähestymistapaa. Kun me kuulemme, mitä Georgieva sanoo, niin nähtävästi hän valmistelee uutta budjetointi järjestelmä, joka parantaisi myös budjetin valvontaa. Tämä tulee olemaan hyvin tärkeä tilintarkastus tuomioistuimelle samoin kuin meidän valiokunnallemme. Haluaisin tässä painottaa kahta asiaa. Me olemme puhuneet useita kertoja vastuuvapaudesta, mikä vastuuvapaus on, mitä se merkitsee, mitä se tarkoittaa, missä tilanteessa me emme myönnä vastuuvapautta ja missä tilanteessa myönnämme sen. Tähän ei ole mitään selkeitä vastauksia. Tekele meidän kansalaisemme odottavat, että me olemme vastuullisia, kun me hallinnoimme julkisia varoja unionissa. Silloin meidän täytyy puhua myös vastuullisuudesta varojen käytössä ja sen vuoksi vastuuvapauden myöntäminen on niin tärkeää. Kun me puhumme perustamissopimusten parantamisesta, niin silloin meidän pitäisi puhua vastuuvapausmenettelyn roolista. Onko niillä seuraamuksia vai ei? Tämä on se kysymys, joka meidän tulisi esittää komissiolle ja myös muille toimielimille. Toinen kysymys on parlamentin ja neuvoston välinen suhde. haluaisin painottaa tässä tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämisprosessia. Nythän on niin, että jäsenvaltiot nimittävät jäsenen. Olisi järkeä, että Euroopan parlamentti olisi se, joka hyväksyisi nämä jäsenet, eikä neuvosto. Minusta tämä on asia, jota meidän tulee käsitellä, kun me haluamme parantaa perustamissopimuksia. Kiitos. Esittelijä haluaa vielä puheenvuoron. Petri Sarvamaa, ole hyvä. Well, first of all. Niin, ensinnäkin haluaisin todeta, että olin niin innoissani siitä, että te tulitte tänne, että yksinkertaisesti unohdin ilmaista kiitollisuuteni siitä työstä, jota teette. Olen ö, vähän niin kuin teidän faninne, fanitan teitä, joten anteeksi, että unohdin kiittää. Tämä on vähän sama juttu kuin ö, tapasin Eastwing ö, <clears throat> bändin kitaristin ö, backstageilla ja halasin häntä ja olin tuolloin 45 ikäinen, mutta tuota, vaikutin ehkä 14-vuotiaalta, no vakavasti puhuen. Olen iloinen tästä teidän ehdotuksestanne, joka ää, liittyy tämän valiokunnan lausuntojen rakenteeseen. Me tulemme työstämään näitä yksityiskohtia ja omalta osaltani mielelläni lisään vielä muitakin elementtejä kuin niitä, joista tänään olemme keskustelleet. Voisi mennä senkin, senlaisiinkin yksityiskohtiin kuin vaikkapa Olaf tai investointipankki. Sitten kysymyksen siitä, millaiseksi näemme budjetinvalvonnan roolin ylipäänsä tässä uudessa institutionaalisessa puitteistossa, niin se on asia, josta täytyy vielä keskustella syvällisemmin. Ja voitte kyllä äm, varautua siihen, että tältä valiokunnalta tulee ajatuksia ja ehdotuksia. Mitä sitten tulee siihen, että nyt ollaan tiellä kohti äh, parempaa konvergenssia, niin kyllä kiitos. Pidän sitä hyvänä asiana, se on hyvä yleistavoite kuten täällä on tänään kuultukin, niin koko Euroopan unionin tulevaisuuden avainkysymys mielestäni on uskottavuus Euroopan kansalaisten silmissä. Ja kaikki nämä asiat, joista me puhumme, liittyvät tähän ensisijaiseen päämäärään ja seikkaan – se on kaikkein tärkeintä minusta. Tehän johdantopuheessanne mainitsitte geopoliittisen ulottuvuuden ja Eurostatin eh, mielipidemittaukset. 76 prosenttia kansalaisista haluavat puolustusta lisättävän. Se ei nyt välttämättä kuulu tämän Äh, valiokunnan toimialaan, mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä meidän pitäisi tarkastella. Meidän täytyisi keskittyä niihin asioihin, joita kansalaiset meiltä haluavat. Ja tässä mielessä budjetinvalvonnan, budjetinvalvontavaliokunnan rooli on erittäin tärkeä, koska aivan lähtökohtaisesti on niin, että jos kansalaiset eivät näe luotettavaa, avointa, selkeää varojen valvontaa, niiden varojen, joita kansalaiset omasta kupeestaan kaivavat, niin olemme pulassa. Siksi puhun tässä korttitalosta, koska se kyllä romahtaa helposti, jos me itse lähdemme sitä romahduttamaan. Ja meidän täytyy sitten tehdä sitä vahvempi. Se on koko <clears throat> tämän lausunnonkin idea. Joo, no nähtäväksi jää, onko valiokunta samaa mieltä, mutta näin minä ainakin asia näin. Kiitoksia vielä kerran siitä, että tulitte tänne. Herr Verhofstadt zum Abschluss, bitte. Ja vielä Verhofstadt lopuksi, olkaa hyvä. Um, Tähän minulla ei ole mitään lisättävää. Oli oikein mukava kuulla nämä eri huomiot, otan ne jo huomioon ja odotan kirjallista lausuntoa valiokunnastanne. Suurella mielenkiinnolla ehdotan, että voisin palata valiokuntaan lokakuussa, jos nyt kutsutte minut luonnollisesti. En tule aivan omasta aloitteestani tulevaan kokoukseen niin, että eh, voimme katsoa, kuinka teemme yhteistyötä näiden asioiden parissa. Kiitoksia. Kiitokset eh, palaamme mielellämme tähän tarjoukseen tulla keskustelemaan uudelleen. No, tämä lausunto meidän täytyy sitten nähtävästi laatia jo heinäkuussa niin, että meillä on sitten aikaa myös tarkistuksille. Kiitokset ja ö, paljon iloa tässä vaikeassa asiassa. Kiitokset. Doch schön zu wissen, dass es immer noch Arbeiten gibt, die noch unangenehmer sind wie die unsrige. No niin, Meillä, me olemme tässä nyt hieman nopeampia kuin ajattelimme. Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR Michal Toirer on paikalla. Äänestys budjettivaliokunnassa ja Ekon valiokunnassa oli eilen. Ja haluaisimme luonnollisesti mielellämme kuulla, miten meidän tarkistuksemme ja lausuntomme menestyy. Michel Toirer, ole hyvä. Kiitos eh, Inge, hyvät kollegat. Te varmastikin tiesittekin, että direkt eh, kolmikanta neuvottelut esiristä olivat hyvin laajat ja meidän lausuntomme ei ollut keskiössä tässä kokonaisehdotuksessa, trilogissa meidän täytyy muistaakseni odottaa viisi tuntia, jotta sitten viisi minuuttia sain esitellä. Ja joten sitä taustaa vasten, no olen kuitenkin aika iloinen ja onnellinen siitä, että ottaen huomioon, miten vaikeita nämä neuvottelut olivat, ja miten paljon parlamentin piti luopua alkuperäisistä äh, vaatimuksistaan esirissä, niin kuitenkin me saavutimme myös äh, menestystä. Siitä olen iloinen ja onnellinen. Ja se tulee tässä myös sanoa ääneen. Avuksi oli luonnollisesti myös se, että tilintarkastustuomioistuin oli hyvin selkeä kannanotossaan ja avuksi oli myös se hyvä yhteistyö työ, josta tällä hetkellä haluaisin kiittääkin budjettivalvontavaliokunnan sihteeristöä. Yhteistyö toimi oikein hyvin. Muutamia asioita mainitakseni, niin me saavutimme muun muassa sen, että tämä rahoitusmekanismi saatiin muutettua ja tilintarkastustuomioistuimen mandaatti saatiin muutettua sellaiseksi kuin tilintarkastustuomioistuin itse sen halusi. Se on ihan eksplisiittisesti otettu tähän asetukseen ja asiakirjoihin sellaisenaan. Eli artikla 287. Sen lisäksi asetuksessa on viitte normaaliin vastuuvapausmenettelyyn. Se on uudessa johdantoosan kappaleessa. Mitäs, mikäs tämä recital nyt sitten onkaan saksaksi? Niin siis johdantoosan kappaleessa. Ja sen lisäksi monia asioita saatiin ankkuroitua tähän asetukseen. Ja toinen johdantoosan kappale, nimittäin 46, Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta ja vastuuvapausmenettelystä sekä eksplisiittinen viittaus budjetti, talousarvioasetuksiin kohtiin 6 ja 10 saatiin tähän mukaan liittyen takuurahastoon. Sen lisäksi artiklassa 2 on uusia määritelmiä että sillä tavalla kuin me useimmissakin tarkistuksissa ehdottimme budjettivalvontavaliokunnan taholta artiklassa 4 kohdassa FIV ESIR-sopimusta vielä hieman sopeutettiin ja muutettiin, jossa nämä avain tapahtumaindikaattorit eli benchmark-indikaattorit otettiin mukaan. Tässäpä nämä kaikkein tärkeimmät. Ehkäpä vielä voisin mainita artiklan 16.3, jossa mainitaan jälleen kerran tilintarkastustuomioistuin ja määräaika informaation välittämiselle ja asiakirjojen välittämiselle takurahastosta Euroopan eh, tilintarkastustuomioistuimelle – se on 31. maaliskuuta jokaisena vuotena. Ihan kuten tilintarkastustuomioistuin itse ehdottikin. Sitten artikla 18.2. Siinä määritellään myös äh, arviointi ja huomioidaan tilintarkastustuomioistuin. Sen lisäksi Artikla 18.6 on ottanut mukaan periaatteen riippumattomasta arvioinnista Tämä oli myös tilintarkastustuomioistuimen ehdotus, joten mitä tulee tähän linjaukseen, jota me edustimme, niin voisi sanoa, että Euroopan parlamentti ainakin tilintarkastus ja tilintarkastustuomioistuin asiassa sai näkemyksensä vahvemmin lävitse kuin taas mitä tulee tietty poliittisiin projekti, arviointeihin projektien valinnoista. Ekon ja Budge äänestivät näistä eilen. Ja näissä äänestyksissä kävi selväksi, että me olemme saaneet menestystä myös muilta aloilta. En nyt lähde niistä tässä puhumaan. oli ehkä jotain asioita, joista olisimme toivoneet hieman enemmän, mutta kaiken kaikkiaan voin nyt raportoida talousarviovalvontavaliokunnalle, että jos katsoo nyt taaksepäin, niin kyllä me olemme saaneet tähän nyt tiettyjä varmuuksia, takeita rakennettua sisälle. Ja tähän on saatu mukaan myös esimerkiksi yksityisen pääoman rahoitusosuus paremmin selkeäksi ja investointipankin ja julkisten, julkisten julkisten varojen kautta tapahtuva investointi on rajallinen. Neuvosto ei hyväksynyt sitä, että, että tämä kokonaispaketti voitaisiin käsitellä vastuuvapauden kannalta samalla tavalla kuin kaikki tällaiset julkiset projektit, ja tätä neuvosto ei hyväksynyt, mutta se nyt oli odotettavissa. Eli minä olin kyllä ihan tyytyväinen tähän tulokseen, jonka me saavutimme. Vaikkakin toki tietyissä mm, kohdissa täytyy sanoa, että olisi ollut hienoa, jos neuvosto olisi antanut hieman lisää periksi. Kiitos. Ja, vielen Dank. Darf ich mal fragen, ob es, ob es Kiitos. Tuleeko tästä nyt sitten myös äh, kertomus parlamentille vuosittain riskeistä ja muusta, vai mitä tähän on ajateltu? Minun täytyy nyt myöntää, että minulla on tämä asetus äh, luonnostossa edessä, mutta niin en ole sitä vielä lukenut. No, Euroopan parlamentin osallistuminen on huomioitu sillä tavalla, että tämä johtoryhmä tulee parlamenttiin ja on äh, kuultavana se on tämä demokraattinen vastuu, mikä sillä on. Sehän oli meille hyvin tärkeää. Mutta meidän näkökulmastamme, mitä tulee budjetin valvontaan ja toiminnan valvontaan, täytyy tarkastella sitten, onko poliittiset halutut tavoitteet saavutettu ja sitten mehän saamme myös tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta. Meidän täytyy sitten katsoa, että voimmeko me luottaa vain ainoastaan niihin vai pitääkö vaatia enemmän. Eli meidän täytyy sitten myös ehkäpä luottaa tilintarkastustuomioistuimen asiantuntemukseen. No, menestyshän oli myös se, että jokainen arviointi jokaisen arviointiin liittyy tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastus, mikä on erittäin hienoa. Haluaako joku puheenvuoron? Ines. Gracias, presidenta. Sí, yo la verdad es que felicito. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin onnittelen Toireria tästä mietinnöstä. Mielestäni Tämä mietintö kyllä ilmentää kaikkia niitä ongelmia, joita olemme kohdanneet. Täällä on, täällä on useita erilaisia ulottuvuuksia, kuten liikenne, kuljetus. Äh, esittelijä on kaiken kaikkiaan tehnyt hyvää työtä. Jälleen kerran olemme hankalassa tilanteessa siinä mielessä, että että neuvosto ja komissio eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen talousarvioasioista. Ja yhdessä vaiheessa neuvosto sanoi, että se ei ponnistelisi varojen karrottamiseksi Euroopan tasolla, vaan kunkin jäsenvaltion tulisi ilmaista, missä määrin ovat kiinnostuneita eri hankkeista mutta loppujen lopuksihan nimenomaan unionin talousarvio tulee kyseeseen jossain määrin tavalla tai toisella. Kun puhutaan talousarvion mm, annualisoimisesta, niin se on kyllä hyvä ajatus. Vuotuinen budjetti on toden tottakin tervetullut ajatus, ja sitä kannattaa perään kuuluttaa. Mutta investointipankki toimii niin, että se käyttää rahaa takuuna, jos hanke epäonnistuu, niin sillä on sitten tämä takuu ja tämä tilanne on lievästi outo Minun mielestäni tämä on aika mutkikas järjestelmä ja sitä tulisi parantaa niin, että meillä olisi todellinen mahdollisuus valvoa tätä takuutakin. Ja Toirer myös totesi tai viittasi ö, sellaisiin uutisiin neuvostosta, neuvoston suunnalta, joihin meidän täytyisi kyllä puuttua. Neuvosto ei välttämättä halua valvontaa. Ja nyt on kuultu sellaisiakin huhuja, että kiinalaista rahaa olisi, kiinalaiset olisivat kiinnostuneita investoimaan. Mutta meidän tulisi saada sel- selville se, millä tavalla aikovat tehdä yhteistyötä tai mi- mihin ovat halukkaita investoimaan – meidän pitäisi voida selittää näitäkin asioita EUn kansalaisille. Muussa tapauksessa asiat näyttävät vähän hämäriltä. Ihmiset alkavat ihmetellä, että mitä, mitäs tämä peliä tämä on, että kiinalaista rahaa investoidaan eurooppalaiseen teknologiaan. Eli kyllä meidän täytyy pystyä selittämään näitä asioita kansalaisille. Eli jos kiinalaiset investoijat haluavat tulla mukaan, niin kyllä meidän täytyy jollain tavalla valvoa tilannetta kiinalaisen muureen tai jollain muulla tavalla. Um, Kiitoksia. Lyhyesti haluaisin aivan aluksi onnitella esittelijää hänen erittäin hienosta työstään. Kuten aina oli helppoa vaihtaa ajatuksia esittelijän kanssa. Tässä oli vain yksi muistutus, joka minun täytyy nyt tehdä tai lausua. Kun meidän toiveemme otettiin huomioon ja kun loppullisessa sopimuksessa artiklan 237 mukaan toimittiin koskien pääsy tilintarkastustuomioistuimen asiakirjoihin. Tämän jälkeen meidän täytyy varmistaa se, että kun tulevaisuudessa tulee se hetki, että käännymme tilintarkastustuomioistuimen puoreen ja pyydämme saataville niitä asiakirjoja, joista kaikki olemme sopineet. Mm, täytyy varmistaa, että todellakin saamme nämä asiakirjat, sillä tämä jää vielä nähtäväksi. Tämä on vain muistutus siitä, että me parlamenttina, erityisesti tämä valiokunta – meidän täytyy painostaa, harjoittaa painostusta, kun tämä päivä koittaa. Tämä oli vain muistutus. Kiitoksia. Sitten Sitten kollega Pieper. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos, äh, puheenjohtaja. Toireiden mietintö olisi voinut olla vaikka EPP-mietintö. Se oli oikein hyvä. Minua ilahduttaa erityisesti se, että sinä saavutit asioita, jotka liittyvät tilintarkastustuomioistuimen mukaanottamiseen, joka parantaa valvontaa. Ja olen iloinen neuvottelutuloksesta kaiken kaikkiaan niin, että me myös horisontille ja, ja verkkojen Euroopalle saimme neuvoteltua hieman enemmän rahaa. Mutta täällä budjettivalvontavaliokunnassa haluaisin kuitenkin ottaa esille yhden asian. Edellisellä kaudella Silloin olin itse henkilökohtaisesti tässä mukana kaksi vuotta verkkojen Eurooppa-välineessä ja olin mukana monissa neuvotteluissa. Me puhuimme, äh, me riitelimme erilaisista projekteista ja sitten ihan todella hankalien neuvotteluiden jälkeen saimme neuvottelutuloksen siitä, että verkkojen Eurooppa-väline on uusi väline. Ja me pääsimme kättä myös äh, jäsenvaltioiden kanssa siitä, että saimme uuden eurooppalaisen toimivaltuuden. Monet valiokunnat osallistuivat, jäsenet osallistuivat, sihteeristöt, äh, asiantuntijat. Siihen pantiin niin paljon resursseja, että saatiin aikaan verkkojen Eurooppa-väline. Ja nyt komission ehdotuksessa otetaan kolme miljardia tästä pois. Eli ei tule toista verkkojen Eurooppa-väline kilpailua. Eli kahden vuoden työ päättyy tyhjään. Eli toinen kausi tätä ohjelmaa ei ole enää rahaa. Komissio teki temppuja, jotka eivät ole hyväksyttäviä. No, tälle ei enää voitu mitään, mutta kiitän kuitenkin kaikkia, jotka ovat eh, neuvottelemassa, koska myös eh, neuvosto asettui eh, poikkiteloin. Mutta tässä on viety rahoja tutkimukselta ja, ja liikenteeltä. Ja kuitenkin kysymyksessä on nyt eurooppalaisia, eurooppalainen toimivaltuus, joten pyytäisin, että te täällä myös muistaisitte tämän. Eipä sen enempää. Kiitos. Ja, vielen Dank. Das zeigt mal wieder. Kiitos. Tämä osoittaa jälleen sen, että käytännössä kaikki on mahdollista. Että tämä parlamentti on mukana paljossa. Minä olin tyrmistynyt. Olin eilen paikalla ja Michael siellä herätti minutkin huomaamaan sen, että mitä yksi esittelijä teki, joka oli oikeastaan hyvä herätys sille, mitä tulevaisuudessa voi tapahtua. Ja minä toivon, että tällaista ei kuitenkaan tapahdu. Minä olen hieman järkyttynyt siitä, mitä kaikkea parlamentti joutui kokemaan. Nyt vielä lopuksi esittelijä. Kiitos Piiperin alkuhuomautus. Toki minua oli kunniaksi, kiitokset, mutta olin siis kuitenkin parlamentin esittelijä enkä yhden yksittäisen ryhmän. Mutta kiitän kaikkia puheenvuoroista ja ehdotuksista, joita me olemme täällä saaneet. Yhdessä minusta me saimme aikaiseksi erittäin hyvän lausunnon ja voimme omalta osaltamme sanoa, että me suhteellisesti ottaen saimme hyvän tuloksen. Nyt siihen, mitä Petri sanoi, kyllä, sitten kun on kysymys konkreettisista projekteista, niin suuri kysymys tulee olemaan, mitä tilintarkastustuomioistuin todella tulee näkemään. Sen vuoksi, että lainsäädäntöteksti on hieman äh, tulkinnallinen tai epämääräinen. Joten meidän täytyy huolehtia siitä, että komissio todellakin toimittaa asiakirjat. Tämä oli trilogissa myös esillä mutta enempää emme voineet tästä irti saada. Ja se, mitä Ines Ajala Sender ja Markus Piper sanoivat äh, varojen käytöstä, totta, kaikki on totta. En eilen sitten enää käyttänyt tästä puheenvuoroa, koska Ekon ja Budge ovat äh, vastuuvaliokunnat äh, ja sitten oli mukana muitakin, esimerkiksi Tran oli paikalla. Me budjettivalvontavaliokuntana olimme sitten monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä todellakin vahvoja. Me taistelimme sen puolesta, että varoja käytettäisiin paremmin ja että jos raha jää yli, olisi enemmän joustoa siinä, kuinka niitä käytetään. Ja budjettivaliokunnassa enemmistö halusi enemmän rahaa liikenteelle, me halusimme enemmän rahaa tutkimuksille ja kehityksille. Ja se oli koko parlamentin kanta, että meidän me, että me, me halusimme äh, hylätä nämä leikkaukset näiltä sektoreilta. Joten me saimme aikaan nyt tällaisen kompromissin. Se on mikä se on, mutta budjettivalvontavaliokunnan näkökulmasta meidän pitää nyt vain huolehtia siitä, että tulevaisuudessa ne varat, äh, jotka valtiollisesti tähän on taattu, että niillä rahoilla ei tehdä mitään typeryyksiä, vaan että tilintarkastustuomioistuin valvoo sitä, että nämä varat käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Nimittäin sillä tavalla, että meidän asettamamme tavoitteet myös saavutetaan. Joten vielä kiitos tuesta tässä työssä ja, ja kiittäisin vielä sihteeristöä. ¿Sí puedo hablar? Sí. Gracias, presidenta. Sí, muy corto porque solamente quería... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Eihän meillä ole mitään epäilyksiä Toijarin ehdotusten suhteen. Hän on tehnyt hyvää työtä. Mutta haluaisin vain selvittää, mitä Piper sanoi. Valiokuntahan on tehnyt ehdotuksia Horisontti 2020 ja Verkkojen Eurooppa-hankkeesta, mutta jäsenvaltiot ovat ilmaisseet, että eivät halua laittaa latin latia näihin hankkeisiin. Komissio on pyrkinyt tekemään parhaansa ilman, että sen täytyy peukaloida maatalousrahastoja tai muuta – Eihän komissio tätä mielellään tehnyt, vaan sillä vain, vain ei ollut vaihtoehtoja. Joko piti toimia näin, tai sitten ei olisi voinut tehdä mitään työpaikkojen ja vastaavan eteen. Kun ajatellaan verkkojen Eurooppaa, niin uusia tarjouskilpailuja kyllä tullaan teettämään. Uskon, että asiat etenevät ja paranevat. Ja uskon, että loppujen lopuksi kaikki rahakin tulee käytetyksi. Ja uskon, että kaikki rahoitusvälineet ja varat tullaan siis toden tottakin käyttämään. Älkää huoliko, herra Piper. No niin, tämä asia on käsitelty loppuun. Kiitokset meidän esittelijämmellemme, joka taisteli asian puolesta ja kiitokset myös sihteeristölle. Nyt sitten seuraava esityslistan kohta. Varainhoitoasetus. Äh, ei. Ei. Varainhoitoasetus. Thomas Deutsch oli meidän äh, esittelijämme. Minä olen budjettivaliokunnassa. Thomas Deutsch ei voi olla paikalla täällä tänään, mutta Tämä asia tulee vasta, budjettivaliokunnassa vasta ensi viikolla esiin. Haluaisin teille kertoa, että maanantaina neuvottelut saatiin aika pitkälti vietyä päätöksen. Odotamme nyt neuvoston reaktiota ja toivon, että neuvosto hyväksyy tämän tuloksen. Täytyy sanoa teille, että Liettuan, Latvian puheenjohtajamaa on tehnyt erittäin hyvää työtä ja tämä on erittäin tärkeä asia. Meillähän oli eh, suuria ongelmia, koska neuvosto ei lainkaan halunnut käsitellä meidän tarkistuksiamme ja lähti vain oikeastaan budjetin ehdotuksesta ja sen vuoksi me emme halunneet, me perutimme ensimmäisen trilogian, koska neuvostolla ei ollut näköistä kantaa, joten meillä on ihan selvää, että neuvoston täytyy hyväksyä tämä kokonaispaketti, myös se, mitä me olemme tehneet ehdotuksia, koska muuten esimerkiksi tarjouskilpailuehdotusta äh, me emme, me emme tule pitämään sitä sitten kiinni ollenkaan, koska tämä täytyy olla kokonaispaketti ja kävin tämän äh, lausunnon lävitse ja ne budjettivalvontavaliokunnan tarkistukset 5, 6, 10 ja 11 hyväksyttiin tai ainakin 11 puolittain. Sitten on muita tarkistuksia kysymyksiä, joiden suhteen, äh, suht, niihin suhtauduttiin vaikeammin. Esimerkiksi kysymys budjetin valvontavaliokunnan pääsystä asiakirjoihin, joita laaditaan tilintarkastuksen aikana. Ja se, että nämä asiakirjat annettaisiin meille, tässä tämä ei onnistunut, eikä myöskään päässeet eteenpäin neuvoston vastuuvapauden vastuuvapausmenettelyssä Geyer otti esiin myös Ohimin yli jäämättä Alikanten virastosta. Oli kuitenkin tärkeää, että me asiasta puhuimme, mutta oli erittäin vaikeaa viedä asiaa eteenpäin sen vuoksi, että oikeusperusta ei ole. Sen lisäksi meillä oli tarkistuksia, kuten 18, 19, 20 budjettivalvontavaliokunnasta, jotka eivät menneet lävitse. 4, 7, 8, 9, 12, 13 ja 14 myös sen vuoksi, että no, nämäkin olivat hyvin tärkeitä. Mietintö kaiken kaikkiaan oli hyvin, siihen vaikutti hyvin paljon nämä vastuuvapausmenettelyn ongelmat – Joten ei meidän tarvitse ihan tyytymättömiä olla. Kansalaisjärjestöjen kohdalla siinä teimme, halusimme poistaa sen, niin heidän, niiden mukaan ottamisen, mutta sovimme kuitenkin siitä, millä tavalla ne voitaisiin ottaa mukaan kansalaisjärjestöjen edustajia. Sitten joint undertakings niiden kohdalla, yhteisyritysten kohdalla niiden osuutta saatiin rajoitettua. Mitä tulee komission sisäisiin tarkastuskertomuksiin, me vaadimme, että me saamme ne nähdäksemme. Me myös esitimme kysymyksen kestävyydestä, sitten me kykenemme varmistamaan myös sosiaaliset ja ympäristökriteerit. Ja sitten jos mennään asian ytimeen, kysymys neuvotteluosapuolten menettelytapoihin ja päätöstapoihin ja tarjoajiin ja yritysten kohdalla, jos ne haluaa, millä tavalla me voimme tarjota niille oikeusvarmuutta. Sitten sanktioista me otimme tästä tämän neuvoston variantin. Neuvosto sanoi, että sopimusosapuolet eli toimielimet ja virastot tekevät päätöksen palvelun tarjoajien kohdalla ja he itse päättävät äh, mahdollisista sanktioista. Sitten meillä on tällainen paneeli, joka valmistelee tällaisia päätöksiä ja tämä paneeli tekee äh, hyvin tärkeitä päätöksiä. Parlamentti on tehnyt ehdotuksia siitä, millä tavalla tämä paneeli kootaan ja nämä ehdotukset hyväksyttiin. toimielimet äh, voivat äh, puuttua tähän äh, nimitykseen vain ja ainoastaan, jos siihen on perusteet. Sitten julkaiseminen internetin kautta, tähän löysimme kompromissin. Minusta tässä on hyvä tasapaino tietosuojan ja avoimuuden välillä. Juuri oikeudellisten ihmisten kohdalla julkaistaan, mikäli ei ole mitään pakottavia syitä olla toimia toisella tavalla ja paneelin nimityksessä me olemme saavuttaneet tässä kysymyksen, ähm, me olemme saavuttaneet siinä sen, että ihmiset ovat riippumattomia ja me emme saaneet lävitse rahoitusvälineissä kaikkea. Me olisimme halunneet äh, ja, so, sosiaaliasiat myös mukaan. Ja me olisimme halunneet eh, huomioida eh, erilaiset rahoitusvälineet jäsenvaltioissa ja EUn tasolla. Ja tämä on asia, josta meidän täytyy vielä intensiivisesti keskustella. Tärkeä menestys tälle valiokunnalle oli tämä Euroopan eh, tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset. Tämä on asia, jota käsittelimme erittäin intensiivisesti. Me nimittäin halusimme, että niitä laaditaan nopeammin. Noin kuusi viikkoa ristiriitaisissa menettelyissä ja 13 kuukautta on maksimi, sitä ei saa ylittää. Eli minusta tämä on hyvin tärkeää, koska nämä erityiskertomukset ovat hyödyllisiä vain silloin, kun ne tulevat ajallisesti oikeaan aikaan ja tämä ajallinen määräaika, sehän riippuu siitä, kuinka nopeasti me saamme vastauksia. Me tiedämme, että tämä ei ole yksinkertaista ja me olemme sanoneet komissiolle, että me tiedämme, että se on vaikea, vaikeaa ja me ymmärrämme sen, mutta täytyy kuitenkin yrittää. Ja sen lisäksi tässä on myös tarkistuslauseke. Eli tämä on asia, jota tarkastelemme uudelleen seuraavan tarkistuksen yhteydessä. Mutta ainakin nyt yritetään aluksi. Minusta ainakin täytyy pyrkiä kunnianhimoon. Se on meille haaste, että joudumme työstämään niin paljon näitä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksia, enkä minä halua niitä kaikkia esityslistalle, vaan minä haluan tietää eh, etukäteen, koska tulee näitä kertomuksia ja haluan ne nähdä etukäteen niin, että me tiedämme, onko sinne mitään järkeä, että niitä edes käsitellään ja onko niistä meille mitään iloa. Eli ihan lyhykäisesti tässä neuvottelutulokset ja todellakin haluaisin sanoa, että neuvosto ei ole vielä sanonut mitään, se ei ole antanut minkäännäköistä kantaa siihen, mistä maanantaina puhuttiin, mutta halusin antaa nyt kuitenkin kollegoille mahdollisuuden äh, tietää ensikäden tietoa siitä, mistä me olemme sopineet. Eli tässä minun äh, raporttini esittelijän äh, Tamas Deutschin puolesta. Ja kerron teille nyt kaiken. Siinäpä se. Enkä halua tästä sen enempää sanoa. Ines, bitte. Sí, eh, sí, gracias, eh, presidenta. Kiitoksia. Esittelijä on herra Deutsch, mutta luonnollisesti, koska te olette suuresti vastuussa siitä, mitä täällä on tehty, ja koska tässä on monia ulottuvuuksia, jotka on katettu, mainitsisin jotakin, mikä erityisesti kiinnostaa minua. Se on jotakin, minkä perissä, parissa tulen tekemään töitä. Varanhoitoasetus ja se tapa, jolla rahoitus on luotu meidän neuvoston ja komission kesken – on saanut menettelyyn vaadittavan ajan lyhenemään, kuten mainitsitte, mutta muilla aloilla uskoakseni me voisimme tehdä parannuksia entisestään ja saada selkeämmän viestin asetuksen uudelleen arvioinnissa. Voimme tuolloin yksinkertaistaa tiettyjä asioita. Puhuimme jo tässä maanviljelysulottuvuudesta ja muista kysymyksistä, jotka vaativat yksinkertaistamista. Tämä on hyvin selvää, mutta muilla aloilla meidän täytyy mennä vielä syvemmälle, jotta voimme taata pääsyn asiakirjoihin, vaikka tilanne on parantunut jo paljon. Kiitoksia. Kiitoksia. Mitään puheenvuoropyyntöjä ei vaikuta enää olevan. Haluaisin vain muistuttaa varovaisuudesta ja siitä, että meillä on seuraava arviointi tulossa, joten asioita on vielä käsittelyssä. Uskoakseni asiakirjoihin pääsyn suhteen meillä on kaksi mietintöä. Meidän täytyy tarkastella aikataulua hiukan tarkemmin. Ensi kerralla meillä on vuoden 2013 ja 2014 mietinnöt. Tämä on aivan absurdia. Meidän pitää nopeuttaa tätä prosessia. Meidän täytyy saada nämä asiakirjat samaan aikaan kuin kaikki muutkin kollegat. Ja meidän pitäisi nopeuttaa tilannetta. Meidän pitäisi päästä menestyksellisesti yhdestä näistä mietinnöstä eroon. Uskoakseni tässä on saatu jonkin verran avoimuutta luotua ja muiden toimielinten pääjohtajat ovat olleet mukana työssä. Tämä on parantanut avoimuutta. Das Entlassungsverfahren betrifft von diesem Ausschuss. Tämä on hyvin tärkeä asia vastuuvapauden myöntämismenettelyä ajatellen tälle valiokunnalle. Äh, kysymys sitten näistä asiakirjojen saamista ristiriitaisissa menettelyissä. Ja myös se, mitä tulee äh, näihin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan äh, missioihin Nämä ovat sääntöjä, jotka on ensin säädeltävä ja tehtävä, mutta meidän täytyisi nyt jo saada aikaan tiettyä helpotusta niin, että näiden edustustojen johtajat tietävät, mitä rahaa heillä on käytettävissään. Eli en minä usko. Siis ne paperit, mitä me näimme, niin ne, ne eivät toimi. Eli tähän me olemme tehneet tarkistuksen. Kaikkein vaikein asia oli kysymys erityiskertomusten laatimisaika tilintarkastustuomioistuimessa. Puhuin puhelimessa Georgievan kanssa eilen komission jäsenen kanssa. Se oli ainoa asia, mistä me emme päässeet minkäännäköiseen sopimukseen maanantaina. Mutta meillä oli kuitenkin tämä äh, tarkistuslauseke, mutta tämä oli ehkä kaikkein suurin hankalin ongelma. Ja se, että me pääsemme eteenpäin, on kuitenkin erittäin tärkeä merkki tälle valiokunnalle, koska me tarvitsemme materiaalin nopeammin. Ja meidän täytyy myös voida antaa muiden valiokunnan äh, kollegoille nopeammin äh, tietoa. Sitten tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksesta komissio ja neuvosto olivat yhtä mieltä siitä, että tämä suhde tarkastettavan ja tarkastajan välillä, sen täytyy olla ja pysyä luottamuksellisena. Mutta tämä oli hyvin hankalaa saavuttaa. Se, mitä meillä nyt on pöydällä, on ihan hyvä. Ja tärkeää myös tietopankin kerääminen ja siinä se menettelytapa ja suojelu. Mutta tässäkin me saimme erittäin hyvän lopputuloksen ja tästä täytyy komission jäsentä kiittää. Hän oli todellakin miettinyt tätä asiaa ja auttoi meitä löytämään ratkaisun. Tekniset tapaamiset olivat myös tärkeitä, koska muuten me emme ollenkaan olisi näin pitkällä. Meidän täytyy saada puheenjohtajamaan kanssa myös sopimusaikaa. Me haluamme ja kykenemme siihen. Puheenjohtajamaa äh, Rova rybkina johti näitä neuvotteluita erittäin hyvällä ja älykkäällä tavalla. Joten se, mitä meillä tässä nyt on pöydällä, on hyvä asia, eikä vain meille, vaan kaikille osapuolille. Ja siksi voin vaan vedota kaikkiin, että hyväksyisitte tämän lopputuloksen ja ja voin vain vedota kollegoihin, että te hyväksytte tämän. Ines oli ihan oikeassa. Minäkin sanoin maanantaina tämän, että tämän parlamentin, se, että parlamentti hyväksyy asian, ei ole mikään itsestäänselvyys. Ja kysymys, jonka esitit, oli ihan oikean ja hyvä ja, ja tervetullut. Ja se todellakin osoittaa, että tämä ei ole mikään itsestäänselvyys. Mutta voin vain varoittaa siitä, että mikäli tätä asiaa ei nyt hyväksytä tällaisena ja saada lävitse, niin sitten tulee kestämään todella kauan ennen kuin me kykenemme aikaiseksi järkevän ratkaisun. Joten pyydän, että kaikki osapuolet hyväksyvät tämän, koska tässä on varsinainen Pandoran lipas. Jos me tämän Pandoran lippaan avaamme, niin äh, sen kiinni saaminen on todella kovan työn takana. Olen tässä nyt, äh, äh katselen teitä, mitä te olette mieltä. Kiitokset puheenvuorosta. Onko komissiolla tähän jotain tarvetta puhua? Kaikki ovat iloisia. Ei muita puheenvuoropyyntöjä. Tämä esityslistan kohta on käsitelty näin. Sitten kohta yhdeksän. Euroopan unionin yleinen talousarvio vuodeksi 2016, lausuntoluonnos, esittelijä olen minä. Tämähän liittyy aina vastuuvapauteen. Teillä on lausuntoluonnos vain englanniksi. Halusin antaa teille tarpeeksi aikaa lukea tätä. Lausunnossa itse olen huomioinut sen, että me annamme budjettivaliokunnalle vain ne asiat, jotka me todellakin haluamme. Ja sen vuoksi kaikki se kritiikki siitä, että meillä ei ole maksuja tai että rahat eivät riitä, en ottanut niitä mukaan. Koska ei tässä nyt ole kysymys kritiikistä, vaan kysymys on siitä, että budjettivaliokunta tekee oma mietinsä oli mikä oli. Joten todellakin pyrin keskittymään siihen, mikä meille on tärkeää ja vastuuvapauden lisäksi tärkeää on maksujen, maksukatsaus useampien vuosien ajalta niin, että tilintarkastustuomioistuin vaati komissiolta oikeutetusti tällaisen useampi, useamman vuoden kattavan katsauksen. Ja tämä oli ensimmäinen asia, johon tässä palaan nyt. Toinen asia. Tässä painotetaan, että meillä on riskejä, varsinkin otsakkeessa neljä ulkopolitiikassa. Ja että sitoumusten määrä on tässä aika korkea. Mitä kauemmin sitoumukset tässä ovat, sitä suurempi on riski. Kolmas kohta viittaa siihen, että mitä tulee näihin palautuksiin, ja korjauksiin. Siinäkin meillä on toiveita. Palautuksissa komissio ei saa näitä tällä tavalla järjestellä. Me haluaisimme, että, että se olisi helpompaa palauttaa niitä ja budjettiin ja se on vanha toive. Sitten asia, joka on minun mietintäni ydin, eli virheet jäsenvaltioiden kertomuksissa siitä, millä tavalla heidän hallinto- ja valvontajärjestelmänsä toimivat. Sanomme tässä, että me tarvitsemme sanktioita, mikäli annetaan vääriä kertomuksia. Tämä on kohta neljä. Kohta viisi. Rahoitusvälineet ja rahoitusvälineiden avoimuus. Jokainen Eh, joka on käsitellyt rahoitusvälineitä budjetissa, on samaa mieltä kanssani siitä, että se informaatio, mitä on käytössä, on sellaista, että sitä ei näe yhtään mitään, jos ylipäätään löytää informaatiota. Ja sen vuoksi meille olisi tärkeää, että me saamme enemmän avoimuutta myös riskeistä ja eh, myös eh, menetyksistä. Sitten kohta kuusi, joka me esitämme joka vuosi, eli erillinen budjettikohta Olafin sihteeristölle Olafin budjetissa. Tästä on äänestetty täysistunnossa useita vuosia ja budjettivaliokunnan eh, jäsen, eh, budjettivaliokunnan esittelijä ei ikävä kyllä koskaan ole ottanut tätä omaa mietintöönsä. Sitten toive tästä 318 mietinnön parantaminen, eli siis se, että me voisimme parantaa tätä raportointia. Sitten kohta, kohta seitsemän. Ja sitten kohta kahdeksan romanistrategia ja ne äh, varat, joita on annettavissa romaniväestön integroimiseen omissa, heidän omissa kotimaissaan. Tätä varan käyttöä pitäisi voida mm, valvoa paremmin ja meidän täytyisi käyttää näitä varoja niin, että voisimme paremmin saavuttaa tavoitteemme. Muistuttaisin teitä, että seuraavassa budjettivaliokunnan tapaamisessa Meillä on komission jäsen Taisen paikalla puhumassa romanistrategiasta. Kohta yhdeksän sanoo sama asia nuorisotyöttömyydestä. Tämä on aika epäonnistunut kertomus siitä, että me emme voi sanoa mitä menestystä ja mitä epäonnistumisia meillä on, koska me emme tiedä yhtään mitään. Kohta kymmenen. Mut toimielimet tuomioistuimesta kysymys avoimista rekisteristä tuomareiden äh, intresseistä. Ja eh-, ehkä äh, esittelijä, joka käsittelee muutta toimielimet, voisi ottaa tämän mukaan myös omaan mietintöönsä yhdessä AK ja TSK kanssa. Tässä minun lausuntoni ihan lyhykäisesti. Tarkistusten määräaika on 4. syyskuuta kello 12, eli teillä on paljon aikaa. Täällä on puheenvuoropyyntöjä. Kollega de Jong, olkaa hyvä. Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitos tästä lausuntoluonnoksesta. Lähet, oikeastaan kaikki asiat, jotka te mainitsitte, minä tuen niitä, mutta minulla on siinä muutama täydennys, jotka tulen tekemään eh, tarkistuksina ennen määräaikaa syyskuussa. Ensinnäkin virastot, vastuuvapausmenettely, vastuuvapausmenettelyssä meillä on hyvin paljon huomautettavaa virastojen kohdalla nimenomaan avoimuuden ja eturistiriitojen kohdalla. Avoimuus ihan yleisellä tasolla – esimerkiksi miten, mikä on, äh, on ilmiantajien asema Euroopan unionin toimielimissä niin, että ihmiset, äh, virkamiehet voisivat raportoida väärinkäytöksistä. Ikävä kyllä tätä asiaa ei ole järjestetty missään toimielimessä, ei edes parlamentissa, vaikka meidän täytyisi näin tehdä olemassa olevien sääntöjen mukaan. Sitten vielä huomio tähän lausuntoon. Me olemme puhuneet hyvin paljon kuluneina kuukausina paremmasta säätelystä, mutta vähemmän on puhuttu säätelyn seuraamuksista. Esimerkiksi sitä, että vähemmän lainsäädäntöä merkitsee myös vähemmän työtä, joten minä haluaisin myös parempaa raportointia vaikutuksista ja tehokkuudesta. Eli multa osin olen täysin tämän lausunnon takana. Kollegin Ajala Sender, bitte. Ajala Sender. Si, ähm, yo vamos a agradezco el que... Kiitoksia puheenjohtaja. On tervetullutta, että näin aikaisin esittelitte tämän asian, sillä se antaa meille aikaa tehdä töitä sen parissa. Haluaisin mainita vain pari seikkaa, jotka otin mukaan pitämämme konferenssin pohjalta. Tässä oli tämä koko omien varojen kysymys. Me teemme Montin raportin kanssa töitä. Ja uskon, että tämä tulee auttamaan meitä tarjoamaan hiukan lisävaloa sen suhteen, mitä on jo tehty ja mitä voitaisiin tehdä tulevaisuudessa. Sitten toinen asia uskoakseni on tärkeää tässä kohdassa kolme rahoitusoikaisut ja takaisin perinä tässä on kyseessä jokin, mikä on hiukan positiivisempaa kuin ne kielteiset ulottuvuudet, joissa keskusteltiin tässä. Esir-keskustelussa huomasimme, että emme saa talousarvion marginaaleihin suurempaa parlamentin valvontaa aikaiseksi. Parlamentin tarkoitus olisi parantaa toimia ja on todettu, että nämä ongelmat johtuvat siitä, että talousarvio on laaduttu huonosti aivan alun alkaenkin, mutta tämä mielestäni osoittaa, että edistys on mahdollista ja että nämä marginaalit pitää ottaa talousarvion mukaan ja ää, tämä ei ole parlamentin ongelma. Ja jos tässä koituu ongelmia, se ei ole ongelma, joka kumpuaa varsinaisesti talousarviosta. Haluaisin myöskin syvällisempää arviointia nuorisotakuusta ja äm, työttömyyden vastustamiseen suunnatusta rahoituksesta. Uskon, että tässä työ on käynnissä ja myöskin on tärkeää mielestäni mennä aivan yksityiskohtiin Horisontti 2020 ohjelmien suhteen, tutkimusohjelmien suhteen meidän täytyy ottaa huomioon, että virastot tekevät yhä enemmän ja enemmän töitä ja uskon, että meillä on yhä enemmän ja enemmän kysymyksiä, joita syntyy rahankäytön suhteen. Eikä aina aivan hedelmällisiä sellaisia. Meidän pitää mielestäni siis ottaa huomioon se, kuinka tulemme lähestymään tätä hyvin monimutkaista vaikeaa alaa sillä on monia erityispiirteitä. Meidän täytyy pyrkiä tarttumaan siihen ja välillä vaikuttaa siltä, että rankaisemme tiettyjä virastoja siksi, millä tavalla ne ovat projekteja toteuttaneet, joten meidän täytyy tähänkin puuttua. Kiitos. Nicht vor. Vielen Dank. Ei ole äh, muita puheenvuoropyyntöjä. Siis minun ertukseni byrokratian vähentämiseksi on sitä, että siksi minä olen kirjoittanut tähän vain sen, mikä minusta oli ihan välttämätöntä. Mutta ehkäpä minä nyt kuitenkin jätin hieman liikaa pois, joten sen vuoksi eh, tehkää tarkistuksia ennen 4. syyskuuta kello 12. Mutta muistakaa myös se, että budjettivaliokunta öö, täytyy sitten myös tuntea, että se haluaa ottaa nämä tarkistukset mukaansa. Joten meidän täytyisi myös miettiä, kenelle me näitä teemme, emmekä ainoastaan omalta kannaltamme. Kiitokset näin me olemme sitten lähteneet viemään tätä asiaa eteenpäin. Ja kaksi minuuttia liian aikaisen siirrymme esityslistan kohtaan numero 10. Nimittäin meidän valtuuskunnan vierailumme Kreikkaan. Kysymys on 24-25. syyskuuta me aloitamme matkamme Tessalonikista aamulla 8. 24. syyskuuta. Kysymys on tällaista metroprojektista ja iltapäivällä lähdemme Lake Karlalle, jossa syömme illallista. Olemme noin neljä tuntia siellä. Sitten Sinja Triikaalan projektia katsomaan, joka on eh, maantieprojekti, ja sitten tulemme Lampia, jossa me yövymme. Ajatushan oli, että tästä Task Force-luettelosta Kreikalle siinä on 181 projektia. Tässä on kysymys eh, komission virkamiehistä, josta tehtiin tämä Task Force-ryhmä, joka on laatinut tämän projektin ja me otimme sieltä sitten esiin ne projektit, jotka ovat epäonnistuneet. Eli me haluamme katsoa, mitä ongelmia näillä epäonnistuneilla projekteilla oli, miksi ne epäonnistuivat. Me haluamme tietää, miksi, mistä syystä. Ja seuraavana päivänä me sitten vierailimme siksi ainoassa projektissa, joka ei ole tällä listalla, eli luotijuna projekti. Ja sitten iltapäivällä Ateenassa on jälleen epäonnistunut projekti. Kadaster-projekti, jota EU on rahoittanut kolme kertaa ja kolmannen kerran se jo kaatui. Ja sen vuoksi me haluamme nyt hieman tarkastella tätä projektia tarkemmin. Ja sitten me tapaamme vielä maatalousvirastossa edustajia. Ne jäsenet, jotka osallistuvat tämän Kreikan matkaan, onko minulla täällä sitä luetteloa? Minä olen itse tämän valtuuskunnan puheenjohtaja. Tämä on kolmas matka Kreikkaan jonka minä budjettivaliokunnan, valvontavaliokunnan jäsenenä teen vuodet 2007 ja 2010 ja nyt 2015 me lähdemme jälleen. Niin olisin vain halunnut lukea, ketkä lähtevät mukaan. 12 jäsentä lähtee mukaan. Ja sitten meillä on jäseniä odotuslistalla haluaisin, että me lähdemme sinne täydellisenä valtuuskuntana, eikä niin, että me olisimme vain tällainen osavaltuuskunta. Ohjelman, ohjelmasta on puhuttu koordinaattoriden kokouksessa EPPstä lähteestä Hofski, Marinescu, Lope Fontanien, Marcel SNDstä. Herr Pirinski und äh, die Kollegin Ayala Sender für die ECR und Herr Vistisen für die ALDE herr Nesmi und für die Grünen Herr Scholtes, für die GUE Frau äh, Ronja und äh, für die Nonaskri, äh, die nicht mehr Nonaskri sind, aber <laughs> Nonaskri, joka ei enää olekaan Nonaskri. Ja sitten Holmaer on odotuslistalla. Niin, siis meillä on eilen, eilisestä lähtien parlamentissa uusi ryhmä, teille vain tiedoksi. Niin, tämä oli nyt siis tämä, minun tarkoitukseni ja tavoitteeni ei ole se, tai siis meidän tavoitteemme on, että me haluamme tietää, mitä ongelmia Kreikan hallinnossa on ja Kreikan viranomaisilla on toimeenpanna ja toteuttaa nämä projektit. Eli tämä on tavallaan tällainen apu, tukivaltuuskunta, eikä mikään valtuuskunta, joka tulee paikalle kritisoimaan. Me haluamme tietää, mitä me voimme tehdä niin, että tulevaisuudessa tällaiset projektit voidaan toteuttaa ja millä tavalla tällaisia projekteja voitaisiin paikan päällä tukea. Eli se on koko tämän valtuuskuntamatkan tavoite ja tarkoitus. Ja mielestäni tämä on ainakin henkilökohtaisesti hyvin mielenkiintoista ja tärkeää. Haluaako joku tästä vielä puheenvuoron? Genau. Für die, für, genau, für die Europäische Kommission. Mites komissio? Rova Bodi, TG Registä ja herra Kantos. Ja taas Fos ryhmästä. Ehkä me aloitamme sieltä. Dudu. Okay, maybe uh, if, if you may... Niin, jos saan, niin aloitan. Olen Sabin Bordi, olen Kreikka ja Kypros-yksikön yksikön johtaja Regissa ja me olemme tarkastelleet näitä hankkeita. Ihan alkuun haluaisin kiittää teitä. Me olemme iloisia voidessamme lähteä tälle tai keskustella tästä missiosta yhdessä sihteeristön kanssa. Me olemme käyneet jo teknistä keskustelua ja pyrimme saamaan aikaan menestyksekkään matkan syyskuussa. Ennen kuin palaan näihin prioriteettihankkeisiin, niin muutama lause Kreikan tilanteesta näiden politiikkojen osalta. Vuonna 2007-2013 meillä oli 10 operatiivista ohjelmaa. Varainkäyttöaste oli oikein tyydyttävä. 91 prosenttia, kun keskiarvo on 82 EU-ssa. Mutta likvidin rahan puute on käymässä akuutiksi myös tämän politiikan osalta – Tehän tiedät, minä tiedän, että tehän olette jo käyneet vuoropuhelua komission kanssa ja komission vierailun jälkeen toukokuussa asetettiin työryhmä ja aloimme tarkkailla näitä, näitä hankkeita, jotta voitaisiin yksilöidä tukikelpoisia kohteita ja välttää varain, vääränlaista väärinkäyttöä. Me, olemme jo, me odotamme nyt maksatuksia vielä tänäkin päivänä noin 50 miljoonan euron osalta, mutta tällä hetkellä 95 prosenttia on se kynnys, jonka, yli, johon saakka voisimme maksaa vielä noin 300 miljoonaa tämän ohjelman vuoksi. Seuraava ohjelmointikautta Äh, silmällä pitäen olemme äh, käynnistäneet monitorointikomitean käyn, työn. Ja tarkoitus on siis valvoa täytäntöönpanoa kentällä. Teidän vierailun on erittäin tärkeä. Äh, se osoittaa, että parlamentti välittää, se välittää kustannustehokkuudesta ja parlamentti haluaa myös tukea Äh, Kreikan viranomaisia, niinhän mekin olemme tässä kriisin äh, mittaan pyrkineet komissiossa tekemään. Kun ajatellaan vuotta 2007-2013, ähm, niin myös vuoden 2014-2020 osalta Piper on suorittanut tiettyjä valmistelutoimia. Ne liittyvät tähän valmistelustrategiaan, joka on ollut erittäin hyödyllinen. Sitten keskustellaan ensi viikolla Regissä. Kun ajatellaan näitä prioriteettihankkeita, niin haluaisin korostaa, aivan kuten teknisissäkin keskusteluissa totesin, että tämä on ensimmäinen poliittinen aloite. Prioriteettihankkeella ei ole minkäänlaista oikeudellista perustaa asetuksessa. Ja haluaisin ehkä palata vielä vuoteen 2011. Silloinhan tämä aloite lanseerattiin ja on erittäin tärkeää palata tähän aikaan. Silloinhan kriisi oli jo läsnä tässä maassa se oli jo alkanut tässä maassa ja ensimmäinen tämän aloitteen tavoite oli pitää investoinnit maassa niin, että ihmiset näkisivät, että EU vielä investoi maahan. Ja siksi meillä oli 128 hanketta. Tämä hankeluettelo tehtiin komission osastojen avulla. Oli tärkeää, että näistä hankkeista tulisi totta kautta. Ja oli tärkeää myös, että Kreikan viranomaiset sisällyttäisivät luetteloon merkittäviä ja mm, vertauskuvallisia, niin sanotusti emblemaattisia hankkeita. Jotkut hankkeet, kuten tämä katastre, ovat juuri tällaisia. Ne ovat jo jatkaneet parisenkymmentä, jatkuneet parisenkymmentä vuotta maassa, mutta nyt tämä on ehkä hidastanut hiukan varainkäytön astetta suurissa prioriteettihankkeissa. Nämä prioriteetit, jotka mainitsin, ovat noin parisenkymmentä miljoonaa vuosien 2007. Siis aika suuri leijonan osa varoista menee, on käytetty hyvin ja hankkeet ovat toimineet hyvin, mutta eivät ihan kaikki hankkeet vierailun nimittäin tulette huomaamaan, että kaikki ei ole onnistunut. Mainitsin tämän ähm, varainkäyttöasteen aiemmin, se oli 91 prosenttia tässä maassa. Jos nämä prioriteettihankkeet ähm, otetaan ähm, lukuun, niin niistä sopimukset on tehty, mutta 70 prosenttia vastaan tämä varainkäyttöaste. Eli ne ovat kyllä jälkijunassa, kun ajatellaan muita kuin muuten, muuten tämän maan varainkäyttöastetta. Jos nyt poraudutaan yksityiskohtiin, niin voidaan huomata, että nämä hankkeet vastaavat kolmannesta hankkeesta enemmän tai vähemmän 10 prosenttia menoista. Ne hankkeet, jotka ovat meneillään, edustavat noin 30 prosenttia menoista tai hankkeesta anteeksi puhujakorjaa, vähemmän, vähempää kuin neljännestä, mutta 30 prosenttia äm, kuluista. Ja kaikki hankkeet, Kaikista hankkeista 60 prosenttia ei ole vielä toteutettu. 730 miljoonaa on nyt tässä vaakalaudalla. Kuusi hanketta on peruttu. Alusta saakka olemme saaneet työryhmän tuen ja Kreikan viranomaisten kanssa yhdessä olemme, tai olemme pyytäneet, että Kreikan viranomaiset perustavat valvontaprosessin ja pitävät silmällä näitä jälkijunassa junnaavia hankkeita. Me olemme saaneet myös neljännesvuosittain raportteja, joiden ansiosta näemme tasan tarkkaan, mikä on projektien tila ja miten voimme tukea niitä, jos tarve niin vaatii. Tässähän on kyse luettelosta, joka on julkaistu myöskin verkkosivuilla, siis itse ohjelman verkkosivuilla. Se on myös DG Region verkkosivuilla joten haluamme osoittaa myös poliittisesti, että meillä on valmiutta investoida Kreikkaan ja niin teemmekin. No, tämä mielessämme. Totean, että tu- työryhmä tuki näitä hankkeita, mutta myös Euroopan investointipankki tuki, esimerkiksi etiketit katasta ähm, hanketta ja jos haluatte, että poraudun kaikkien hankkeiden yksityiskohtiin, niin yksi ensimmäisistä mainitsemistanne oli tämä Carle Lake. Ja projektin tavoite, sehän on siis Thessalonikissa, sen tavoitteena on ö, ähm, rehabilitoida, uudistaa tämä luonnon, ö, ähm, tämä, tämä ympäristö joka on erittäin turistien suosiossa oleva ympäristö. Ja tätä luontohanketta viljelijät ovat ehkä hiukan kritisoineet, koska kastelu on ollut ongelmallista. Ja ähm, no, tämä kaikki on tietysti viivästyttänyt hanketta, mutta sen tiedon perusteella, jota meillä on, ja komissiohan hyväksyi tämän hankkeen vuonna 2011, niin no kaiken kaikkiaan tilanne näyttää myönteiseltä. Se saa valmiiksi aikanaan ja EUn budjetin panos on 19 miljoonaa koko 49 miljoonan hankkeesta. Sitten tähän e-tikettiin. Kyse on rahoituksesta. Rahoituksen tarkoitus on rahoittaa Ateenan ja Attikin alueen julkista liikennettä tästä. Tähän liittyvät esimerkiksi raitiovaunut, junat, kaupunkijunat Atenassa ja Atenan ympäristössä ja Attikan laajemmalla alueella. PPPn kautta tätä toteutetaan. Komissio hyvä teki päätöksen vuonna 2013 ja 59 miljoonaa euroa on koko budjetti ja EUn kontribuutio on 29. Nyt maksatukset ovat saavuttaneet noin 9 miljoonaa euroa. Viipeitäkin on ollut. Ne johtuvat näiden sopimusten toteuttamisesta. Kun sopimus allekirjoitettiin, niin siinä vaiheessa jo havaittiin viipeitä. Mitä tulee kansalliseen arkistoon, se, se, sekin on hanke, jota olemme tarkastelleet, niin tämä hanke on digitaalinen hanke. Sen tarkoitus on tukea kansallisen arkiston luomista, jotta voitaisiin ähm, rekisteröidä ka- yhteen paikkaan kaikki väestörekisteritiedot. Ja Nehän ovat tällä hetkellä paikallisissa rekistereissä niin, että voidaan varmistaa se, että koko maassa maahan saadaan moderni väestörekisteri. Tämän hankkeen tilanne on nyt sellainen, että komissio hyväksyi sen muistaakseni vuonna 2013 ja Kreikan viranomaiset päättivät muu, suunnitella tämän hankkeen uudestaan vuonna 2009, eli viivettä tuli. Se ehkä jaksotetaan ja osa näistä alahankkeista jäävät ehkä toteuttamatta. Joten vuonna 2007-2013 aikakau ajanjaksona tavoitteena oli varmistaa se, että järjestö menetelmä saadaan päätökseen ja sitten loput maksatukset toteutetaan seuraavalla jaksolla. Ja sitten tähän katast-hankkeeseen, me olemme, tämähän alkoi siis kuten sanottu 20 vuotta sitten. Kyse on hankkeesta, joka aloitettiin jo pilottihankkeella. Pilottihanke hanke oli tarkoitettu rahoitettavaksi, osarahoitettavaksi EU-talousarviosta, mutta valitettavasti meidän täytyy periä takaisin koko potti. Ja vuonna 2006, niin tuolloin me, meillä oli merkittävä 40 miljoonan uusi kontribuutio kaiken kaikkiaan 80 miljoonasta. Tämä hanke oli paremmin muotoiltu. Me ähm, yhteisrahoitimme sitä, että tulette näkemään sen vierailunne aikana. Ja tässä oli kyse kaupunkialueen äh, digitalisointihankkeesta. Tämä oli ainutlaatuista yhteisrahoitusta. Nyt me ponnistelemme kolmannen hankkeen saamiseksi. Tämä on suuri hanke, ja sen toteutuminen riippuu tietysti tämän hankkeen kynnysarvoista ja siitä, mitä kreikkalaiset päättävät. Joka tapauksessa sen konsepti on aika erilainen kuin mitä vuonna 1995 odotimme, mistä paitsi odotimme, että tämä ohjelma olisi jo tähän päivään mennessä saatu valmiiksi, mutta sitä nyt ei ole saatu valmiiksi. Kaiken kaikkiaan 38 miljoonaa tarvitaan vielä me 20 prosenttia tästä hankkeesta on saatu valmiiksi. Sopimusprosessi on vielä osittain keskenkin. Ja haluaisimme vuoden 2007-2013 välillä olisimme halunneet tätä, tällä 20 prosentilla tukea. Ja 60 prosenttia on vielä sopimatta. Sopimuksia ei ole vielä laadittu. Eli tämä on se kuva, jonka tästä hankkeesta voimme piirtää tällä hetkellä. On todettava, että aika paljon korkean tason keskustelua tästä hankkeesta on käyty. Ja mehän olemme kyllä teidänkin osastojenne kanssa keskustelleet tästä asiasta. Lisää varmasti täytyy vielä keskusteluja käydä. Pari asiaa ää, täytyy ottaa huomioon, jos jatkamme yhteisrahoitusta. Ensinnäkin, kuten sanottu, 20 prosenttia on saatu valmiiksi. Seuraavat 20 tarvitaan vielä ja jonain, se tarvitaan ehdottomasti, jotta jonain päivänä koko hanke on saatu toteutetuksi. Ja me pyydämme tietysti selkeää etenemissuunnitelmaa tälle hankkeelle. Tällainen etenemissuunnitelmahan oli jo aiemmassa hanke suunnitelmassa olemassa, mutta nyt meillä ei sellaista enää ole. Tarvitsemme kuitenkin vahvan ja vakaan etenemissuunnitelman. Ehkä te voitte tätä viestiä välittää missionne aikana. Ja toinen asia on se, että meidän täytyy maksaa oikea hinta näistä kuluista. Tarvitaan siis jonkinlaista benchmarkkausta niin, että käy niin, että että emme maksa Kreikalle 20 kertaa sen hinnan, jonka olemme muille jäsenvaltioille maksaneet. Eli tässä näin yhteenvedonomaisesti nämä kaikkein tärkeimmät piirteet. Sitten moottoritiehen ja E65 moottoritiehen. Sehän on maan keskeinen moottoritie. Sehän tulee kattamaan Sinjasiasta matkan Trikaljoniin saakka. Noin 78 kilometriä on tässä kyseessä ja EUn kontribuutio on 570 miljoonaa euroa. Ja ne on tarkoitus nyt saada kokoon seuraavassa vaiheessa. On erittäin tärkeää, että ymmärrämme tämän kreikkalaisen moottoritien koko tilanteen. Moottoritiehankehan keskeytettiin vuonna 2010. Viisi moottoritiehanketta on ollut ja kolme keskeytettiin vuonna 2010, koska tulot romahtivat. Keskustelut aloitettiin kreikkalaisten ja yhteisrahoittajien kesken tai näiden äh, hankkijoiden, alihankkijoiden kesken ja komissio tukki tietysti kaikkea, mikä liittyy julkisiin hankintoihin ja valtion tukeen, jotta voitaisiin aloittaa hankkeet uudestaan. Mutta kolme vuotta melkein kesti ennen kuin saatiin uusi komission päätös. Ensin yhteisymmärrys ja sitten lopuksi komission päätös yhteisrahoituksesta. Kuten jo aiemmin olen todennut, niin mielestäni Tämä hanke oli erittäin vertauskuvallinen kriisin aikana, koska tämän hankkeen takana on erittäin tärkeä EU, e, tärkeitä EU-investoijia, e, jotka olivat läsnä Kreikassa, ja on tärkeää, että nämä yritykset säilyttävät jalansijansa Kreikassa ja hankkeet pysyvät hengissä. Kyllähän tällä hintansa oli, mutta mielestäni oli tärkeää, että nämä avain EU-investoijat pitivät kiinni sitoumuksistaan ja työ alkoi uudestaan. Ja toivottavasti tämä E65-moottoritie saadaan valmiiksi vuonna 2016. On erittäin tärkeää pitää kiinni siitä, että edistystä tapahtuu mahdollisimman pian, koska sen jälkeen kun tukikelpoisuus kausi loppuu tämän vuoden lopussa, niin mitä enemmän me käytämme ennen sitä, niin sitä enemmän saamme takaisin rahalle vastinetta. Eli tämä on todellakin tärkeää. Toistaiseksi hanke on 53 prosenttisesti valmis. Joitain asioita täytyy vielä tarkastella. Esimerkiksi tarvitaan ehkäpä mahdollisesti neljän kilometrin osalta maan hankkimista muilta ihmisiltä, ja siitähän ei koskaan tiedetä, että kauan se kestää. Me tarkastelemme tätä asiaa ja pyrimme pitämään sen aisoissa. Sitten nämä kuusi muuta hanketta, jotka jo mainitsin, ne ovat ehkä vanhimpia hankkeita. Ne aloitettiin jo toisen ohjelmointikauden aikana ja niin, ne ovat jatkuneet vuoteen 2006, 2007 ja vuoteen 2013. Seuraavalle ohjelmointikaudelle toivottavasti eh, verkkojen Euroopasta saadaan yhteisrahoitusta niin, että voidaan tukea tämän projektin sähköistämistä. Toistaiseksi 94-95 EU-kontribuutio oli noin 60 miljoonaa euroa vuosien 2000 se, seuraavalla, seuraavassa vaiheessa kolme, 303 miljoonaa ja sen jälkeen 208. Eli hanke on erittäin tärkeä. Ja toki TEN-T-hankkeita 106 kilometrin edestä on tuettu. Tässä on kyse rautatie verkoista, maasto on hankalaa, tunneleita pitää rakentaa, niihin tarvitaan yhteisrahoitusta. Komission tulisi pian hyväksyä uusi päätös, mutta tämäkin hanke on viivästynyt finanssikriisin vuoksi ihan näin. Soluissa totean, että tähän hankkeeseen liittyy myös Olaf-juttu menot on nyt kuitenkin oikaistu sataprosenttisesti ja työryhmä on tarkastanut tämän asian vierailuidensa aikana, joten nyt ollaan taas turvallisilla vesillä. Sitten Tessalonikin metrohanke, sekin on hankala. Se on hankala, koska erilaisia arkeologisia kaivauksia on tupsahdellut ja nyt meidän täytyy Kreikan viranomaisten ja sopimus- ja alihankkijoiden kanssa käsitellä tätä asiaa välimiesoikeudessa, mutta sitä ei ole vielä ratkaistu. Aika rientää. Ja jos hanke ei edisty hyvin, niin ensimmäinen vaihehan pitäisi saada päätökseen, tämä niin sanottu siltahanke, kansallisin varoin. Hanke on suunniteltu seuraavalla tavalla. Meillä on tämä alustava hanke, siltahanke, vuo, alkoi vuonna 2006, 200 miljoonaa euroa, 196 tasan tarkkaan. Ja siihen liittyy valmistelutyötä ja tutkimusta. Ja sitten meillä oli tämä niin kutsuttu Phase In-hanke. Se jatkuu vuoteen 2020 saakka ja siihen mennessä koko hanke tulisi saada valmiiksi. Eli tässäkin kohtaa joudumme nojautumaan Kreikan viranomaisiin. Emme toki, toki halua osoittaa sormella ketään, haluamme auttaa, mutta kapulahan rattaaseen ovat aihe, heittäneet nimenomaan nämä keskustelut alihankkijoiden ja hallituksen välillä. Johtopäätös. Olemme tyytyväisiä, että käytte vierailulla paikan päällä. Me tuemme teidän työtänne. Tämä on erittäin hyvä mahdollisuus pohtia ongelmia. Te tulette näkemään paikkoja, tapaamaan ihmisiä. Ja minä olen kyllä käytettävissänne, jos te tarvitsette lisätietoa. Ja nyt jos teillä on kysyttävää, niin vastaan mielelläni. Ja, vielen Dank für den interessanten Einblick in kiitokset eh, katsauksesta, mielenkiintoisesta katsauksesta teidän päivittäiseen työhönne. Eh, ei voi sanoa muuta kuin rohkeutta työhön. Voisimmeko me eh, saada nämä teidän paperinne, koska en minä kyennyt ihan kaikkea muistiin kirjaamaan, enkä ole ihan vakuuttunut, että sain kaikki luvut paikoilleen. Joten ennen kuin matka, matkustamme paikalle, niin kiitokset etukäteen, että te meille tämän toimitatte. Ja jos siellä nyt ollaan iloisia siitä, että me tulemme, niin no ei. Me olemme kiinnostuneita näkemään nämä projektit. Nehän ovat valtavia projekteja. Ja me olemme huolissamme, koska me toki me haluamme antaa rahaa käyttöön ja rahaa on käytettävissä ja jos tätä rahaa ei voida käyttää, niin täytyy todellakin katsoa, että hoidetaan hommat paremmin. Kysymys kuuluu nyt, haluaako komissiosta joku muu vielä jotakin sanoa? Haluatteko te antaa jonkin pienen ohjeen matkaan meille? Onko teillä tarvetta sanoa vielä jotakin? Task Force, olkaa hyvä. Thank you for, uh, Kiitoksia Roa Gressle kutsusta tänne tänään. Olen Daniel Dotto, olen tästä Task Force-ryhmästä ja Regi-pääosaston kanssa olemme näitä rakennerahastoihin liittyviä projekteja seuranneet erittäin tarkoin. Kuten edustaja Bogi sanoi, nämä eivät ole säätelyprojekteja sellaisia, mitä pitäisi hyvin tarkkaan seurata, mutta luonnollisesti niitä seurataan niiden vaikutuksen ja niiden kasvuvaikutuksen vuoksi. Tämä Task Force-ryhmä regiopääosaston ja muiden pääosastojen kanssa aivan aluksi luonnollisesti kuuli Kreikan viranomaisia, kun haluttiin nämä valvontavälineet luoda. Valvontavälineistö on nyt olemassa ja se on ollut viime aikoihin asti hyvin luotettava ja tehokas. Ensimmäinen viesti, jonka me lähetämme Kreikan viranomaisille todennäköisesti, jonka haluamme teidän kanssanne jakaa, on se, että me aivan välttämättä tarvitsemme valtiovarainministeriön, joka vastaa näistä palveluista mukaan tueksemme, jotta voisimme varmistaa sen, että valvontavälinettä käytetään oikein, että siihen syötetään ajantasasta oikeaa tietoa, jotta voimme valvoa ja auttaa, jos se on tarpeen. Luonnollisesti tämänhetkinen Kreikan hallinnon tilanne on sellainen, että no, meillä ei ole todisteita siitä, etteivätkö asiat toimisi oikein, mutta tuki on kyllä tarpeen ja ymmärrämme, että kauan aikaa on vaadittu ja paljon ponnistuksia on vaadittu, ähm, jotta Kreikan hallinto on nämä välineet saanut toimimaan ja tämä on ehkäpä ähm, yksi äh, kaikkein tärkeimmistä ähm, merkeissä, että meidän täytyy Kreikassa seurata. Äm, tässä edustaja Bodin pitkässä puheenvuorossa meillä oli äm, eräitä seikkoja, jotka, joita seuraamme yhdessä, kuten esimerkiksi äm, moottoritiehankkeita, jätehankkeita ja muita vastaavia Kreikan viranomaisten kanssa. Vuoden 2014 loppuun asti hyvin, hyvin läheisesti yhdessä seurasimme näitä projekteja ja niiden kehitystä. Kuten tiedätte, Task Force on ollut vähemmän kentällä viime kuukausien aikana, mutta huhtikuun lopussa Kreikan viranomaiset viranoma- virallisesti uudelleen tekivät teknisen avun pyynnön Task Force-ryhmälle, ja nyt meillä on uusia projekteja, joita me seuraamme luonnollisesti mielellämme jaamme tietomme kanssanne ja meillä on Äh, uusia kehityskulkuja, uusia projekteja, jotka tullaan ottamaan tärkeinä mukaan ja uusia toiminnan aloja, mutta luonnollisesti meidän toimintamme riippuu siitä, mitä Kreikan viranomaiset haluavat. Me emme voi äh, omatoimisesti ehdottaa tukeamme, mutta olemme saatavilla luonnollisesti ja tämä riippuu myös Task Force-ryhmän tulevaisuuden muodosta. Kuten tiedätte, komission pitäisi tehdä, tai se on tehnyt tänään päätöksen Task Force-ryhmän uudesta muodosta tulevaisuudessa. Ja tulemme tarkkailemaan sitä, kuinka voimme tulevaisuudessa tarjota teknistä tukea Kreikalle. Ajatuksena on luonnollisesti muiden maiden lisäksi tarjota tukea Kreikalle Mainitsin muutamia erityisprojekteja. Luonnollisesti meillä on muitakin rakennetuen alalla sen tuen, jota tarjoamme Kreikalle. Ja haluaisin korostaa nyt kahta tasoa, jolla teemme töitä. Yksi liittyy erityisongelmiin, joita on tunnistettu tässä. Edustaja Bodi mainitsi ähm, takavarikot. Tämä on hyvin ongelmallinen erityistilanne projekteissa. Luonnollisesti eh, Kreikan viranomaiset ovat myöskin pitäneet tukea äm, näissä äm, oikaisuprosesseissa. Takavarikoiden osalta on vaikea tietää, kuinka menettely vie. Äm, ja oikaisu pyynnöt ovat toinen suureksi esteeksi tunnistettu seikka. Kreikan viranomaiset ja julkisia hankintoja koskevia sääntöjä ovat uudelleen arvioimassa ja luonnollisesti tämä työ ei vielä ole päätöksessä. Säännöt täytyy toimeenpanna ja työtä täytyy vielä tehdä. Ja ellei näitä ja muita esteitä saada poistettua, tulee olemaan vaikeaa suuria hankkeita menestyksekkäästi toimeenpanna. Tämä liittyy myöskin projektien hallintoon keskisellä tasolla ja valtiovarainministeriön tasolla. Tämä on avainkysymys, sillä Kreikan poliittinen tilanne ja tiettyjen projektien hankintatilanne on sellainen, että on erittäin tärkeää, että keskitetty viranomainen pystyy seuraamaan sitä, mitä tapahtuu oikeanlainen projektien hallinta ja näkökulma siihen, kuinka paljon aikaa ne vaativat, ovat äärimmäisen tärkeitä ja valtiovarainministeri tuolloin kehitysministeri loi seurantajärjestelmän ja todennäköisesti te voisitte kysyä kollegoiltanne Kreikassa, kuinka he seuraavat projekteja ja kuinka tätä voidaan verrata kansainvälisiin standardeihin. Me olemme Kreikan viranomaisten kanssa pyrkineet tekemään vertailevaa analyysiä. Se ei onnistunut. Tämä on todennäköisesti sellainen asia, johon me haluaisimme palata uusien viranomaisten kanssa heti, kun he astuvat toimeensa ja äh, kun tämän teknisen avun voimme uudelleen käynnistää. Sitten viimeinen horisontaalinen seikka, jonka haluaisin teidän kanssanne jakaa, on e, koskee tätä tehtyä työtä, sillä meidän tarkoituksemme on pyrkiä luonnollisesti siihen, että voimme määritellä, kuinka voimme tulevaisuudessa välttää näitä samoja ongelmia toistumasta. Paljon tähän liittyen tehtiin joulukuun 2014 mennessä tuolloin hyväksyttiin uusia sääntöjä, että voisimme projektien hallinnassa toteuttaa yksinkertaistamistoimia. Tämä oli monintahoinen toimi, joka toteutettiin aluksi. Me Kreikan viranomaisten kanssa olimme kentällä laitamassa säännöstä, mutta employment ja regiopääosassa luonnollisesti olivat mukana tässä työssä ja paljon tähän ohjelmalainsäädäntöön tehtiin. Luonnollisesti ongelmat saattavat piillä näissä pikku yksityiskohdissa. Me tulemme jakamaan kanssamme kannan siitä, mitkä ovat Ähm, tulevalla kaudella projektien toteutumista tukevat seikat. Äh, regiopääosasto luonnollisesti ovat tässä mukana sekä poliittinen että hallintotaso ovat mukana ja välillä Kreikan hallinnossa tilanne on sellainen, että näiden kahden välinen raja on epäselvä. Otin tämän vain esimerkkinä, koska meillä on välillä ollut hankaluuksia tämän suhteen. Jos näitä innovaatioita ei toimeenpanna oikein, meidän uskoaksemme projektien toimeenpano – toteutus tulee viivästymään. Jälleen kerran mielelläni jaan meidän analyysimme tästä kipeästi kaivatusta uudistuksesta ja siitä, kuinka Kreikan viranomaiset ovat toteuttaneet suurimman osan uudistuksista, on mahdotonta uudelleenkirjoittaa lakia tällä hetkellä. Olemme liian myöhässä sitä varten, mutta nämä asiat, joita ei lakia säädettäessä saatu uudistettua, voitaisiin toimenpanon vaiheessa uudistaa. Ja jos kaikkia tähän liittyvää lainsäädäntöä ei saada hyväksytty, hyväksytyksi pian ja jos sitä ei saada toimeenpantua pian, eräät projektit, joissa tulette vierailemaan pian, eivät ehkä toteudu. Sitten viimeinen asia, jonka haluaisin mainita, tämä perustuu laajaan kentältä saatuun palautteeseen kollegoiltamme, joiden kanssa olemme päivittäin yhteydessä Kreikan viranomaisten parissa. Tämä liittyy Kreikan sosioekonomiseen tilanteeseen. Tulette näkemään sen, kun vierailette Ateenassa luonnollisesti. Tästä ei ole epäilystäkään. Sillä on, kuten edustaja Budi sanoo, vaikutuksia töihin ja työhankkeisiin eräät ähm, urakoitsijat ovat julkisesti sanoneet, että eivät saa työstään enää palkkioita. Tämä aiheuttaa sosiaalista yhteiskunnallista kuohuntaa. Yritykset eivät saa työstään maksuja. Tämä tulee hankaloittamaan asioita että tämä on jotakin, mitä pitäisi arvioida, kun arvioimme niitä syitä, miksi eräät projektit eivät ole edenneet odotetulla tavalla. Tämä on luonnollisesti talouden tilanteen liittyvä äm, seikka, mutta tämä talouden nykytilanne saattaa jatkua hiukan pidempään kuin eräissä muissa maissa. Kiitoksia. Oder auch die Übersicht über die Vorschriften gibt, dann bitte... Äh, niin, jos teillä on jotain papereita tai mistä tahansa, niin olisi tosi mielenkiintoista, mukavaa, jos me saisimme nämä asiakirjat ennen meidän matkaamme. Meillä on äh, puheenvuoropyyntö ajalla sen, että meillä ei ole paljon aikaa enää, koska tulkit ovat jo yliajalla. Ai, ne se ei halua puhua, siellä. No sitten haluaisin vain sanoa, että olemme kiitollisia siitä, että autatte meitä ja siinä, että tästä tulisi menestyksikäs matka. Ja sitten voimme jatkossa tukea teitä teidän työssänne. Joten sen vuoksi olisi on tärkeää, että annatte meille tämän informaation. Kiitos. Uskoakseni meidän pitäisi kutsua myös tilintarkastustuomioistuin mukaan, koska Task Forcein työstähän on tulossa myös erityiskertomus, joten ehkä olisi mahdollista, että me saisimme jonkinnäköisen esityksen tilintarkastustuomioistuimelta. Mutta me valmistelemme teille parannusehdotuksia. New Yorkissa meillä oli ihan vastaavat ongelmat. Ehkä olisi ihan hyvä, jos istuin halutessaan voisi meitä hieman ohjata. Meillä on vielä yksi asia esityslistalla. Yksi virke. Siis öö, direktiivi, nimittäin rikos, petosten torjunta rikosoikeudellisin keinoin. Tämä on asia, josta Euroopan äh, yleinen syyttäjä on vastuussa. Tässä täytyy olla kysymys asioista, jotka ovat äh, tietyn suuruisia, ja komissio tuli tippaakaan vastaan, ja sen vuoksi äh, kaadoimme koko trilogin. Kiitokset tulkeille, ja tapaamme jälleen kello 15 suljetun ovin Georgievan kanssa. Kiitos.